Hyvät kollegat. Hyvästi tervetuloa tähän valiokunnan kokoukseen, naisten oikeuksien sukupuolten tasa-arvon valiokuntaan. Tämähän on valiokunnan ensimmäinen tapaaminen tänä vuonna 2010. Toivottavasti tämä vuosi 2010 on menestyksellinen kaikille kollegoille ja myös meidän työllemme tässä valiokunnassa. Eli lämpimästi tervetuloa myös menestystä tälle vuodelle, kuten myös tervetuloa tähän tämän päivän kokoukseen. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Mitään muutosesityksiä ei ole tullut. Voimme hyväksyä esityslistan siis kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 30. marraskuuta 2009. Jos ei kukaan tee mitään muutosesityksiä tai sitä vastalauseita vielä ennen kokouksen päättymistä tänään, niin voimme pitää pöytäkirjat, pöytäkirjan hyväksyttynä tuosta edellisestä kokouksesta. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä ei ole tänään mitään sanottavaa tässä kohdin esityslistaa, eli voin suoraan mennä kohtaan neljä. Olen erittäin iloinen, että voin toivottaa valiokunnan kokoukseen tervetulleeksi Viviana Aido Almagron. En tiedä, onko ääntämiseni kovin hyvä, mutta hän on kuitenkin Espanjan eli puheenjohtajavaltion tasa-arvoministeri. Haluan esittää myös kiitokseni tasa-arvoministerille ja myös puheenjohtajavaltio Espanjalle mielenkiintoisesta vierailusta. Mehän valiokuntamme kävi Espanjassa nimittäin. Haluan myös todeta, että olemme iloisia täällä valiokunnassa siitä, että puheenjohtajavaltio on ottanut myös omaan ohjelmaansa hyvin tärkeälle sijalle tasa-arvokysymykset. Ja varsinkin on kyse naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta. Meillä on suurin ilo, että tasa-arvoministeri on täällä paikalla tänään. Ensin puhuu hän on ollut ministerinä sitten vuoden 2008, kun tällainen ministeriö aloitti työnsä. Eli lämpimästi tervetuloa valiokuntaamme. Odotamme mielenkiinnolla teiltä teidän tietyänne ja mahdollisuutta käydä keskustelua yhteisistä aiheista. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señora. Kiitokset Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri kunnia saada puhua täällä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Selvitän teille EUn puheenjohtajakauden ohjelmaa Espanjan puolesta. Ensinnäkin haluaisin Euroopan kansalaisena kertoa teille, että olen erittäin iloinen voidessani puhua täällä Euroopan parlamentissa, jolla on nyt uusia toimivaltuuksia. Sillä on uutta päätösten, päätöksentekokykyä. Toimielinten vahvistaminen ja aivan erityisesti parlamentin toimivaltuuksien vahvistaminen on selvä osoitus siitä, että eurooppalainen projektimme kypsyy edelleen kypsyys merkitsee sitä, että unioni on demokraattisempi ja se myöskin Lissabonin sopimuksen myötä on vielä edustavampi. Kaikkien vaikeuksien jälkeen yhteinen projektimme on edennyt. Haluan siis onnitella teitä Euroopan parlamentin jäsenenä ja unionin kansalaisina. Hyvät naiset ja herrat, Espanja on nyt ottanut viestikapulan ja se on puheenjohtajavaltio Euroopan unionissa. Belgia ja Unkari seuraavat Espanjaa ja teemme yhdessä yhteistyötä uudessa triojärjestelmässä. Pyrimme äh, aikaansaamaan jatkuvuutta, vakautta ja johdonmukaisuutta. Äh, kuten varmaan voitte todeta, niin puheenjohtaja. Kautemme on melko edistyksellinen, se on innovatiivinen. Haluamme olla, tehdä yhteistyötä ja olla myöskin lojaaleja toimia yhteistyössä esimerkiksi uuden pysyvän puheenjohtajan kanssa ja ulkopolitiikan korkean edustajan kanssa. Yhdessä Trion kanssa olemme suunnitelleet seuraavan 18 kuukauden ohjelmaa. Olemme laatineet ohjelman, joka on uskollinen Euroopan unionin toimille ja se huomioi myöskin tasa-arvon naisten ja miesten välillä. Tasa-arvo läpäisee kaikki politiikat, joita kehitämme Euroopan unionin tasolla. Ja tässä yhteydessä haluan viitata aivan erityisesti erääseen painopistealueeseen puheenjohtajakaudellamme, nimittäin talouden elpymiseen ja työllisyyden lisääntymiseen. Hyvät naiset ja herrat, me kärsimme vielä maailmanlaajuisesta talouskriisistä, joka oli suurin kriisi tällä saralla 70 vuoteen. Tämä on vaikuttanut erityisesti työllisyyteen. Samanaikaisesti Euroopan unionissa kehitetään uutta talouskasvumallia myöskin Lissabonin strategian myötä. Kaikkia tavoitteitahan ei ole vielä saavutettu. Komission ehdotuksen pohjalta teemme yhteistyötä ja pyrimme huomioimaan kaikkien jäsenvaltioiden ideat ja ajatukset. Meidän täytyy saada aikaan eurooppalaisessa strategiassa kestävyyttä. Emme saa unohtaa myöskään tulevaisuuden vaatimuksia ja haasteita kestävyyttä kolmella saralla tarvitsemme. Ensinnäkin talouden kestävyyttä, tarvitsemme innovatiivisuutta, toisaalta tarvitsemme myöskin ympäristön kestävyyttä, uusiutuvia energialähteitä ja sitoutumista taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Tarvitsemme myöskin sosiaalista, yhteiskunnallista kestävyyttä. Sen täytyy olla meidän politiikkamme keskiössä sen täytyy olla taloudellisen toiminnan tavoite. Ja se, se, sitä myötä meidän täytyy kehittää taloudessa ja rahoitusalalla myöskin sosiaalista kestävyyttä. Tarvitsemme solidaarisemman, oikeudenmukaisemman, kestävän yhteiskunnan, joka huomioi myöskin tasa-arvon. Siksi yksi eurooppalaisen strategian 2020 vuoden tavoite täytyy olla se, että naiset huomioidaan työmarkkinoilla täysin. Se vahvistaa työllisyyttä. Ruotsi puheenjohtajavaltiona esitti työministerin neuvoston päätelmät vuodelta 2009. Nämä ajatukset heijastuvat myös niissä päätelmissä. Lissabonin strategia osallistaa niin naisia kuin miehiäkin. Ja 2010 emme ole vielä saavuttaneet kaikkia näitä tavoitteita, me emme saa kuitenkaan unohtaa niitä ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja osallistaa naisia työelämään ihan kuin muihinkin elämän osa-alueisiin. Nimittäin tasa-arvo naisten ja miesten välillä, siinä ei ole kyse ainoastaan oikeudesta, vaan kyse on myöskin taloudellisista asioista ja siksi meidän täytyy kehittää, vahvistaa kaikkia tasa-arvoa edistäviä asioita. Eurooppalainen yhteiskunta ei tule toimeen ilman kaikkien osallistumista ja ilman naisten kykyjä, naisten älyä ja henkistä pääomaa. Siksi meidän täytyy ponnistella yhdessä ja pyrkiä pois, tunnistamaan ja sitten poistamaan esteet, jotka estävät naisten pääsyn työmarkkinoille miesten tavoin. No ensinnäkin naisten täytyisi olla paremmin läsnä työmarkkinoilla. Naisilla on edelleenkin erittäin paljon vaikeuksia työmarkkinoilla. Usein naiset huolehtivat huollettavista omaisista lapsista, eivätkä pääse tätä myötä yhtä hyvin työmarkkinoille. Sovittelu ei aina ole vain naisten asia ja me olemme ajatelleet, että rooleja täytyy jakaa naisten ja miesten välillä paremmin. Meidän täytyy mennä askel eteenpäin eurooppalaisessa strategiassa ja äh, vahvistaa Eurooppa-neuvoston Barcelonan päätelmiä vuodelta 2002. Viittaan tässä esimerkiksi äitiysdirektiiviehdotukseen, josta parlamenttikin tulee pian keskustelemaan. Ja sitten äh, kiinnitämme huomiota myöskin äh, raskaan olevien ja synnyttäneiden naisten työmahdollisuuksiin. Haluamme tasapainoittaa joitain tärkeitä tekijöitä, palkkausta, lisäksi äitiysloma, järjestelyjä ja lisäksi myöskin kiinnitämme huomiota esimerkiksi tässä siihen aikaan, jolloin vapaa jakso alkaa. No sitten naisten ja miesten välisen palkkakuilun kurominen umpeen. Tämä kuiluhan on 17,6 prosenttia vuodelta 2007 kirjattuna ja tähän täytyy esimerkiksi paneutua ihan uudella määrätietoisuudella. Me haluamme, että naisia olisi aina vain enemmän työmarkkinoilla, mutta ei hintaan mihin hyvänsä. Me emme halua, että naisia käytetään hyväksi. Emme saa unohtaa, että palkka kuilu palkkakuilu esiintyy työmarkkinoilla nimenomaan sukupuoleen liittyvin perustein ja naiset eivät yksinkertaisesti saa riittävästi palkkaa. Siksi on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot taistelevat stereotyyppejä vastaan, joita syntyy sukupuolen perusteella. Näin ollen koulutuksella ja opetuksella on hyvin suuri merkitys. Hyvät naiset ja herrat, naisten osallistaminen tähän uuteen malliin edellyttää myös sitä, että päätöksen teko politiikassa ja taloudessa on myöskin asianmukaista. Haluan vielä kerran toistaa, että naiset naisille on annettava samat mahdollisuudet myös politiikassa ja yrityselämässä, koska naiset kuitenkin kouluttautuvat samalla tavalla kuin miehet. On tärkeää, että naisia on mukana esimerkiksi yritysten hallituksissa ja pörssiyhtiöissä. Hyvät naiset ja herrat, on tärkeää taistella naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta ja se edellyttää ehdottomasti sitä, että perheväkivallalle, naisten ja miesten väliselle väkivallalle tehdään loppu. Naisiin kohdistuva väkivalta on kaikkein brutaalein, kaikkein kamalin mm. epätasa-arvon muoto. Sitä esiintyy monissa Euroopan unionin maissa. Tämä on todellisuutta, jolta emme saa sulkea silmiämme. Tällaista väkivaltaa vastaan taistelu tulee olemaan yksi pääpainopistealueistamme Euroopan unionissa. Se vastaa eh, Eurooppa-neuvoston 7. maaliskuuta 2002 annettuja päätelmiä ja myöskin eh, parlamentin päätöslauselmaa vuodelta 1986 ja myöskin tiekarttaa, jonka valiokunta on laatinut. Siksi eh, haluamme kertoa teille, että meillä on suunnitelma tällä puheenjohtajakaudella äh, väkivallan kitkemiseksi pois ja sen tulemme esittelemään äh, työministerineuvostossa. Äh, väkivaltaa vastaan taisteleminen edellyttää erilaisia toimia, itse asiassa kaikkia välttämättömiä toimia. Täytyy huomioida avut uhreille, myöskin ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja olemme kaikkien kesken laatimassa yhteistä strategiaa. On tärkeää, että toimimme yhteistyössä. Meidän täytyy jakaa tehtäviä tässä ja taistella yhdessä yhteistä ongelmaa vastaan. On tärkeää huomioida erilaiset väkivallan tyypit, joita kohdistuu naisiin vain siksi, että he ovat naisia. Naisi, eh, naisi, naisiin kohdistuu väkivaltaa esimerkiksi eh, ihmiskaupan myötä, on seksuaalista hyväksikäyttöä, orjuutta esimerkiksi. Hyvät naiset ja herrat, halusin tässä ottaa muutamia esimerkkejä ja me tulemme esittämään myös päätelmät tähän liittyen. Yksi näistä ehdotuksista, joita esitämme tässä, olisi eurooppalainen observatorio sukupuolen kohdistuvaa väkivaltaa väkivaltaan liittyen. Tämä on yhteinen työ, yhteistä, yhteisiä toimia tarvitaan, tarvi, täytyy kehittää yhteinen, ö, yhteiset menetelmät, tarvitsemme myös parhaita käytänteitä väkivallan vastaisessa taistelussa, ja voimme näin rajat ylittävästi taistella tätä ongelmaa vastaan. 25. päivä marraskuuta 2009 tässä äh, parlamentissa hyväksyttiin päätöslauselma liittyen Tukholman ohjelmaan. Se koskee naisten suojelua. Ja minä haluaisin tässä yhteydessä ottaa esiin Tukholman ohjelmasta, että 12 jäsenvaltiota tukee eurooppalaisten suojelumääräyksen luomista äh, Kyse olisi välineestä, joka antaisi tukea naisille, naisille joihin on kohdistunut väkivaltaa sukupuolen takia, missä tahansa jäsenvaltiossa, jossa he oleskelevat. Toiseksi, ja tässä yhteydessä haluan jälleen ö, osoittaa, kuinka haluamme tarjota apua väkivaltaa kärsineille naisille, ö, huomioisimme päätelmät ja haluaisimme ottaa käyttöön yhteisen palvelupuhelimen, joka auttaa väkivaltaa kärsineitä naisia. Itävalta, Suomi, Ruotsi ja Portugali esimerkiksi ovat tukeneet näitä aloitteita. Hyvät naiset ja herrat, 2010 julistetaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaiseksi vuodeksi, tai se on julistettu näin. Ja me Espanjan puheenjohtajakaudella haluamme tukea, esittää tasa-arvoisen kohtelun direktiivin viemistä eteenpäin. Me haluamme toimia tässä artiklan 19 mukaisesti uudesta unionin sopimuksesta. Espanjan puheenjohtajakaudellaan haluaa jatkaa Ruotsin ja Ranskan linjaa. Haluamme edetä aina vain enemmän yhteisen puitekehiksen suuntaan koskien syrjintää sukupuolen, vamman, etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, iän, uskonnon tai uskomuksen suhteen. Emme voi hyväksyä tässä oikeuden ja sosiaalisen tasa-arvon Euroopassa, että perusoikeuksia poljetaan. Emme saa hyväksyä syrjintää syystä tai toisesta. Neuvosto kuitenkaan ei voi vielä mennä asioiden edelle. Tässä ovat vielä neuvottelut käynnissä. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin tässä lopuksi kertoa teille joitain Espanjan puheenjohtajakauden tapahtumista. Ensinnäkin eurooppalainen foorumi Peking plus 15. Tämä pidetään Kadisissa 4. ja 5. päivää helmikuuta kaikki 27 jäsenvaltiota yhdessä keskustelevat toimielinten kanssa siellä Pekingin toimintaohjelman piirissä edistyksestä. Tämä tapahtuu Ruotsin puheenjohtajavaltiona laatiman selvityksen pohjalta. Ja toivon tietenkin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tästä valiokunnasta ovat myöskin paikalla. No sitten 25. ja 26. päivä maaliskuuta pidetään Valensiassa tasa-arvoministerien epävirallinen huippukokous. Ja sitten viides Espanjan ja Afrikan naisten tapaaminen paremman maailman puolesta järjestetään myöskin Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin tässä äh, lopettaa tämän puheeni. Toivon, että voimme Espanjan puheenjohtajakauden aikana käydä hedelmällistä vuoropuhelua tämän valiokunnan kanssa. Kiitos. Lämpimät kiitokset valiokunnan puolesta näistä mielenkiintoisista tiedoista. Uskoisin, että varmasti teille tulee tasa-arvoasioissa hyvin intensiivinen puolivuotinen puheenjohtajakauten aikana toivottavasti harjoitamme hyvää yhteistyötä valiokuntamme kanssa. No niin, täällä on jo joukko puheenvuoropyyntöjä tullut Ajattelin, että otamme joukon kysymyksiä ryhmittäin ennen kuin saamme vastaukset. Ensimmäisenä puhujana on rouva Bauer. Bauer, olkaa hyvä. Kiitos, szépen, Ballin puheenjohtaja. Minulla olisi valtava määrä kysymyksiä, mutta yritän sitten vain kaksi, jotta kollegollakin jäisi aikaa. Hyvä ministeri, kiitämme kovasti siitä, että voimme täällä keskustella teidän kanssanne. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. Toivottavasti tämä oli viimeinen tapaamisemme. Minä haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Te puhuitte monta kertaa miesten ja naisten välistä palkkaeroista. Minkälaisia konkreettisia ajatuksia teillä on tämän asian suhteen sen lisäksi, että siihen kiinnitetään huomiota? Tässä valiokunnassa hyväksyttiin mietintö, jossa pyydettiin, että komissio tekisi uuden lainsäädäntöehdotuksen tai miettisi, voitaisiinko laista tehdä, säädöstä tehdä vielä parempi, sillä meillä on hyvin vanha säädös tätä koskien. Ja minusta se, että vain kiinnitetään ihmisten huomio tähän asiaan, niin sen on aika vähäistä. Meidän pitäisi kyllä tehokkaampaa lainsäädäntöä saada aikaiseksi tällä alalla, vaikka lainsäädännöllähän sitä ei pystytä ratkaisemaan. Ja sitten haluaisin myös kysyä että kun teidän aineistossanne sanotaan, että haluatte uudistaa sosiaalista tai yhteiskunnallista agendaa, niin miten siellä tasa-arvo toteutuu? Ja sitten vielä yksi kysymys, tämä eurooppalainen suojelumääräys. Minkälaista materiaalia tästä on tulossa? Jonkinlainen vihreä kirja vai ehkä joku tiukempi, sitovampi lainsäädäntöehdotus. Minkälaisia suunnitelmia teillä on tähän asiaan liittyen? Kiitos. Kiitoksia, Rova Bauer. Seuraavaksi Rova Thompson, olkaa hyvä. Mange tak, fru formand. Øh, jeg vil også gerne snak, Kiitoksia kovasti formandskabets prioriteringer. Kiitokset, että esittelitte näin perusteellisesti nämä Espanjan puheenjohtajakauden tavoitteet. Tämä on erittäin kannustavaa meille. On mielenkiintoista meille kuulla, että Espanja käsittelee tärkeänä painopistealueena tasa-arvoa. Minulla on koko joukko kysymyksiä, mutta haluaisin esittää ensinnäkin kysymyksen tähän naisiin kohdistuvan väkivaltaan liittyen. Espanjassahan on oikeastaan kaikkein eniten kokemusta tällä alalla. Erityisesti ajattelen tässä nyt tutkimuksia ja myöskin poliisin toimia. Haluaisinkin esittää seuraavan kysymyksen. Millaisia kokemuksia teillä on tarkkaan ottaen? Millaisia tuloksia olette saaneet aikaan ja kuinka Euroopassa voitaisiin huomioida nuo e- Espanjan kokemukset me voisimme esimerkiksi laatia direktiivin naisiin äh, kohdistumaan väkivaltaa vastaan. Kiitoksia Rova Thompson. Rova Jimenez, olkaa hyvä. Jag ger ordet. Puheenvuoronsa Rova Jimenez, olkaa hyvä. Mm, quería agradecerle en nombre... Kiitoksia. Haluaisin valiokunnan puolesta ja omasta puolestani kiittää, että olette täällä seurassamme. Kun tähän virkaan tulin viime heinäkuussa, niin etusijalla tässä parlamentissa on ollut torjuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, joita Euroopan unionilla on käytettävissään, jotta voidaan väkivaltaa torjua. Siksi lokakuussa hyväksyttiin päätöslauselma Tukholman ohjelman tiimoilta liittyen vapauteen ja turvallisuuteen. Ja siinä kerrotaan myös Espanjan puheenjohtajavaltion puolen, että saadaan eurooppalainen suojelumääräys uhreille, jotka kärsivät väkivallasta. Siksi tein myös tarkistuksen ja se otettiin mukaan lopulliseen päätöslauselmaan. 18. päivä. Siksi olen kiitollinen myös teille, että olette antanut pontta tälle ja ottaa tämän ohjelmanne. Espanjan puheenjohtajavaltio voitaisiin myös esittää, että tämä suojelumääräys tehokkaalla tavalla suojelisi väkivallan uhreja. Teidän kaudellanne ehkä voitaisiin saada aikaan sopimus myös eri jäsenvaltioiden kesken. Haluaisin myös nyt käyttää hyväkseni sitä, että olette täällä ja kuulla teiltä, mitä aiotte tehdä, että voitaisiin myös taistella ja torjua naisten työttömyyttä, varsinkin kuten minun alueellani, kuten se on myös teidän alueenne Andalusiassa. Siellä se on jo lähes 27 prosenttia naisten parissa. Naiset kärsivät niistä tuskallisista seurauksista, koska he ovat olleet usein tukipilarina perheessään. Lopuksi haluaisin tietää, aikooko puheenjohtajavaltio hyväksyä toimenpiteitä, että raskaana naisia voitaisiin tukia tässä talouskriisissä, koska he ovat menettämässä työnsä. Ja tulevaisuus näyttää hyvin synkältä, kun joudutaan työ- ja perheelämän sovittamaan yhteen. Eikö puheenjohtajavaltio voisi tukea antaa erilaisille järjestöille ja yhteisöille, jotka voivat tukea naisilla on lapsia kun he nyt elävät hyvin suurissa vaikeuksissa. Tack. Kiitos. Seuraavaksi Rova Buskot. Dank u wel, voorzitter. Uh, welkom minister in deze commissie. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, hyvä ministeri, tänne valiokuntamme. Minä haluaisin kysyä esityksestä, lainsäädäntöehdotuksesta, joka koskee tasapainoa puolista kohtelua. On hienoa, että tämä on teidän painopistealueitanne. Ja tämä liittyy myös siihen, mitä Ruotsin kaudella huippukokouksesta saatiin pari kuukautta sitten tulosta. Meillä olisi pari kysymystä. Tasa-arvo huippukokouksessa Belgia kertoi, että omalla puheenjohtajakaudellaan haluttaisiin saada tämä ehdotus valmiiksi. Hienoa, mutta te sanoitte, että tämä tapahtuisi trion loppuvaiheessa eli siis Unkarin kaudella, että tuolloin vasta päästäisiin asia loppuun käsiteltyä. Ja miksi tällainen viivästys siis? Haluaisin tietää, mitä Espanjan aikoo kaudellaan tehdä erityisesti, jotta voimme lopultakin saada tasapuolisen kohtelun direktiivin. Ja sitten toinen erityisempi kysymys puolitoista sitten tässä parlamentissa käsittelimme tätä aihetta ja aihetta käsiteltiin uskonnon, sukupuolisen suuntautumisen, iän ja muiden syrjintäperusteiden osalta, mutta yllättävää oli, että naisten näkökulmasta monia seikkoja ei huomioitu, esimerkiksi eh, sosiaalietuja, tiedotusvälineitä, mainontaa. Komissio lopasi tuolloin 2010 tähän asiaan saataisiin korjaus, eli tänä vuonna haluaisin tietää, aiotaanko näin tehdä ja mitä Espanja aikoo tehdä puheenjohtajakaudellaan varmistaakseen, että kaikki tämä tulee katettua vai pitääkö jäädä odottamaan Unkaria. Se on aika kaukana vielä, haluaisin tietää tarkkaan missä mennään. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Rouva Estrella, olkaa hyvä. Obrigada, senhora presidente. Senhora... Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja, hyvä ministeri. Minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaamme. Haluaisin kiittää teitä ei pelkästään alustuksestanne, tiedoista, joita meille annoitte, vaan haluaisin myös onnitella puheenjohtajavaltio Espanjaa siitä, että se on asettanut tasa-arvopolitiikan niin tärkeälle sijalle ohjelmassaan ja myös, että on esitetty tällaisen ö, aseman, tarkkailuaseman seurantakeskuksen perustaminen väkivallan osalta. Myös äitiysloman osalta on esityksiä. Haluaisin kyllä esittää muitakin kysymyksiä, mutta kuitenkin pitänyt tähän mainitsemaani alueeseen se koskee nyt minua ennen kaikkea, koska se on hyvin ajankohtainen aihekin. Nimittäin tänään me aiomme myös keskustella tarkistuksista, joita on tehty eri jäsenten voimin tähän aiheeseen. Viitaan siihen, mitä ministeri totesitte. korositte sitä, että teidän kaudellanne täydennetään juuri tätä direktiiviä. Puhuitte ette pelkästään direktiivin sisällöstä, mutta sekin on tärkeää, että voidaan naisten asemaa suojella työmarkkinoilla, mutta puhuitte myös siitä, että meidän täytyy edistää naisten roolia, että sen avulla päästään kriisistä pois. Puhuitte myös meidän vastuustamme. No yksi innovatiivisista hankkeista ja esityksistä, joita minä olen esittänyt mietinnössäni, liittyy ylipäätään lomaan. Varsinkin voidaan sanoa, että valitettavasti meillä vain on äitiysloma olemassa eurooppalaisessa lainsäädännössä. Sitten on kokonaan toinen direktiivi, joka puolestaan käsittelee vanhempainlomaa. Huolimatta siitä, että useimmissa jäsenvaltioissa, ehkä Italiaa, Saksaa lukuun ottamatta, on olemassa jo tällainen vanhempainlomaa kansallisessa lainsäädännössä, niin Euroopan unionin tasolla ei. Minun mielestäni tämä olisi loistava tilaisuus. Tällainen vanhempainloma eriävyys poistaa ja nykyaikaista eurooppalaista lainsäädäntöä. Näin voimme edistää sitä, että perhe ja työelämä voidaan sovittaa yhteen. Tämä onnistuu vain siten, että perheessä vastuu jaetaan, kotityö jaetaan. Tästä kysymykseni, mitä Espanja puheenjohtajalta aikana aikoo tehdä? Puolustaako se tätä ajatusta neuvostossa myös tämän direktiivin kohdalla, siis vanhempainlomaa myös isäinloman osalta? Kiitos rouva Estrella. Sitten herra Romeda saa puheenvuoron ja sen jälkeen puheenvuoron saa ministeri, jotta hän voi vastata ensimmäisiin kysymyksiin. Mutta ensin puheenvuoron saa herra Romeva. Kiitos. Olen siksi haluaisin onnitella en ainoastaan puheenjohtajavaltiota, vaan koko sen merkitystä. Nyt on ensimmäinen tai yksi ensimmäisiä kertoja, että ministerin tasoinen henkilö näitä asioita käsittelee. Tätä pitää korostaa. Moni ministeri on näitä asioita käsitellyt, mutta ne eivät ole kuitenkaan olleet hänen prioriteetteineen. Tämä on hyvä asia. Sitten jos mennään tämän kuuden kuukauden asialistaan, ja siinä on hyvin paljon tehtävää sähkösanoman omaisesti. Ensinnäkin se, mitä Estrella tässä sanoi vanhempainlomasta, hyvin moni meistä puhuu sen puolesta, että pitäisi olla pakollista, että miehet, isät, puolisot ottaisivat osaa lapsen hoitoon ja siksi pitäisi suoraan mainita kyseisessä äitiysloman direktiivissä. Muuten tämä olisi vain uusi syrjinnän muoto, siis ei heidän sijastaan, vaan sen lisäksi, mitä nyt on jo äitiysloman muodossa olemassa. Eli voin siis yhtyä kolkaistrelan pyyntöön ja sitten haluaisin kertoa teille ruoministeri, että moni on tätä kantaa tässä parlamentissa. Mitä tulee sitten tähän direktiiviin, joka koskee erilaisia syrjän muotoja, minä olen tässä asiassa parlamentin esittelijä ja tiedän, että tämä asia on nyt jumittunut neuvostoon. Jotkut maat kokevat tiettyjä hankaluuksia. Joka tapauksessa nyt kiinnostaisi tietää se, mikä tämän hetken tilanne on, minkälaisia vaikeuksia on ja mikä on aikataulu. Ja voiko tähän asiaan suhtautua myönteisesti, saadaanko siihen ratkaisu puheenjohtajakaudellanne ja mitä parlamentti voi tehdä, jotta voitaisiin tästä erityistä vaikeudesta nyt päästä. Se todellakin pitäisi ratkaista. Ja sitten tässä kriisitilanteessa meillä on paljon erilaisia toimia, joiden tavoitteena on erityisin toimintasuuntainen avoin elvyttää taloutta, mutta usein unohtuu kokonaan sukupuolinäkökulma, sillä moni ala, jonka pitää olla ensisijainen, eli todella vetäviä voimia talouden elpymisessä ovat sellaisia aloja, jotka perinteisesti eivät ole kuitenkaan naisvaltaisia, jos ajatellaan työvoimaa. Eli miten aiotaan nyt toimia, kun annetaan tällainen, miten voitaisiin antaa tällaista erityistukea naisille, kun pyritään kriisistä pois pääsemistä edistämään. Ja sitten vielä toinen kysymys, jota ette maininnut, eli kyseessä ovat eläkeet ja se, että eläkeet olisivat henkilökohtaisia. Joissain Euroopan maissa yhä vielä eläkkeen saa sen perusteella, että on jonkun toisen henkilön vaimo. Ja tämä on ongelma, johon tarvitaan sosiaalistakin näkökulmasta ratkaisuja. Sitten vielä kansainvälistä politiikkaa, jos sallitte. Teillä on paljon huippukokouksia tulossa Latinalaisen Amerikan kanssa, Välimeren alueen kanssa, Aasian kanssa ja niin poispäin tehdään näisiä sopimuksia. Aina kun puhutaan assosiaatiosopimusta, niin niihin liittyy vaikutusarvio, sosiaalinen vaikutusarvio, ympäristö, taloudellinen vaikutusarvio. Jos ajatellaan sitä, että voisi olla myös tasa-arvovaikutus arvio. Tähän komissio suhtautuu aika myönteisesti. Ja nyt mä haluaisin kysyä, että nämä sopimukset, joita nyt neuvotellaan, olisiko mahdollista, ja jos tämä ei nyt ole, niin ehkä pyytäisin, että te edistäisitte tätä asiaa niin, että tämä vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon tulisi erityisesti esille esimerkiksi Keski-Amerikassa, Etelä-Amerikassa ja myös Välimeren alueella. Tämä asia pitäisi näissä sopimuksissa asettaa etusijalle, jotta voitaisiin ratkaista neuvottelut jotka nämä sopimukset joskus luovat ihan haluamattaan. Kiitos. Kiitoksia, herra Romeva. Seuraavaksi rouva ministeri saa vastata ensimmäisen ryhmän kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Haluan kiittää puheenvuoroista ja yritän ryhmitellä vastaukset liittyen näihin kysymyksiin. Täällä on puhuttu tästä palkkakuilusta. Olen erittäin mielissäni siitä, että valiokunnassa osoitetaan kiinnostusta sitä kohtaan, että kuilua kurotaan pienemmäksi. Sehän on edelleenkin huomattava syrjintä tai syrjinnän aihe. Meidän täytyy tehostaa ponnistelujamme ja koordinaatiotamme jotta voidaan pienentää tätä naisten ja miesten välistä palkkakuilua. Muutama asia tässä on avainasiassa. Ensinnäkin täytyy löytää valvontamekanismeja, jotta tunnistetaan lainsäädännössä olevat aukot, jotka edistävät palkkakuilun syntyä. Otan nyt tässä konkreettisen esimerkin Espanjasta omasta maastani. Me olemme allekirjoittaneet työministeriön ja tasa-arvoministeriön välillä sopimuksen, jossa, jolla pyritään huomioimaan yritysten äh, palkkatilastot niin, ettei palkkakuljoja synny. Ja sitten toinen asia on se, että lehdistössä tai tiedotusvälineissä, opetuksessa ja ihan ammattielämässä huomioidaan palkkakuilun poistaminen. No sitten meiltä äh, edustaja Power esitti kysymyksen konkreettisista toimista. 25-27. päivä maaliskuuta pidetään Valensiassa epävirallinen kokous, jossa esitämme ehdotuksemme liittyen palkkakuilun äh, kuromiseen umpeen ja Belgia uutena puheenjohtajavaltiona aikoo myöskin olla mukana tässä hankkeessa ja äh, esittää oman näkemyksensä sitten tästä, äh, tästä aiheesta. Haluamme siis toteuttaa tästä uutta triojärjestelmää luodaksemme lisää jatkuvuutta hankkeelle. No nyt sitten tämä eurooppalainen suojelumääräys. Jälleen olen hyvin mielissäni siitä, että parlamentti ottaa omikseen nämä asiat ja haluaa myöskin omalta osaltaan viedä niitä pääpainopistealueena eteenpäin. Toivomme, että nämä puheenjohtajakaudellamme esiin ottamamme asiat saavat jatkuvuutta sitten seuraavilla puheenjohtajakausilla. Se merkitsee siis sitä, että naista suojellaan enemmän, eli kaikkien jäsenvaltioiden oikeusaluetta laajennetaan eikä Euroopan unionissa olisi minkäänlaisia tällaisia alueita, joihin rikoksen, rikosten tekijät voivat piiloutua. Koko Euroopan unionin alueella sovellettaisiin kyseistä määräystä. Me luotamme, että neuvosto tukee ja myöskin tämä valiokunta tukee kyseistä määräystä. Tämä kaikki liittyy eurooppalaiseen oikeuden alueeseen. Me työstämme siis hyvin intensiivisesti osaneuvostossa tätä neuvostossa työstetään tätä erittäin intensiivisesti myös yhdessä meidän neuvostomme kanssa. Tämä on erittäin tärkeä väline ja pidämme tärkeänä myös sitä, että tällä saralla edistytään. Tämä koskee muitakin rikoksia, mutta aivan erityisesti nyt me haluamme rangaistuksia naisiin kohdistuvaan väkivallan tekijöillä, sukupuolen kohdistuvaan väkivallan tekijöillä. No nyt sitten minun täytyy sanoa, että Espanjassa äh, on tarkasteltu asiaa äh, sukupuolen kohdistuvan väkivallan lainsäädännön tiimoilta. Ja täytyy sanoa, äh, että jota kansalaisille on saavutettu, yksimielisesti hyväksyttiin laki ja Espanjassa Huoneessa äh, on yksimielisesti hyväksytty äh, laki tasa-arvoa suojelemiseksi ja myöskin äh, itsehallintoalueilla on tuettu tätä lakia. Ja kaikki toimielimet ovat toimineet yhteistyössä, yhtenä tiiminä tämän asian puolesta. Tämä yhteiskunnassa oleva murhe on yksinkertaisesti haluttu poistaa. Kaikki ovat toimineet yhdessä ja haluan aivan erityisesti korostaa tässä, että on haluttu ottaa tämä ongelma perheistä, kodeista julkiseen keskusteluun. Sitä ei saa enää piilotella perheessä esiintyvää väkivaltaa ei saa piilotella, vaan se täytyy olla keskustelun kohteena. Meidän täytyy kaikkien kantaa vastuu ja kitkeä pois väkivalta. Kun nyt ajattelemme Espanjaa, niin oikeastaan esimerkiksi ennaltaehkäisevissä toimissa on edistytty paljon, opetuksessa, koulutuksessa on edistytty, aina vain nuoremmat ovat tietoisia näistä asioista Espanjassa viimeisen vuoden aikana koko Espanjan alueella on esimerkiksi tehty annettu 3000 lähestymiskieltoa ja ö, Tiedottamista on ollut myöskin paljon enemmän kaikkien äh, rikosten osalta. On paljon tietoa poliisin, äh, terveydenhuoltoalan toimista ja niin edelleen. Totta kai tässä on paljon hallinnollisia toimia ja koordinoinnin tarvetta. Meillä on 103 äh, tuomioistuinta, jotka käsittelevät aivan erityisesti näitä asioita. Myös 13 000 naista työskentelee esimerkiksi apua antavan puhelimen parissa. Lisäksi on erittäin paljon muitakin toimia uhreille on tällainen uhripäivystyspalvelu esimerkiksi uhrien avun antamiseen. Siellä on parisataa puhelua päivittäin. Ja koko joukko henkilöitä on myöskin tuomittu näistä rikoksista. Voin siis sanoa yhteenvetona, että tässä edistytään, edistytään aivan huimaa vauhtia emme saa kuitenkaan tyydyttäytyä tai tuudittautua tässä näin ja ajatella, että ei tässä ole enää mitään tehtä, tekemistä, että olemme jo tehneet kaiken. Meidän täytyy vieläkin edistyä. 2009 vuonna 55 naista on kuollut perheväkivaltaan, 21 naista vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin heitä on aivan liikaa. Meillä on edelleenkin 55 syytä jatkaa työtämme tällä saralla. Meillä on 21 toivon aihetta ja voin sanoa, että yhteistyö, kaikki yhdessä, hyvä koordinointi voivat johtaa siihen, että saamme äh, sukupuoleen kohdistuvan väkivallan kitkettyä pois yhteiskunnassamme. Näin saavutamme tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja tämä tosiaankin vaatii paljon opetusta, koulutusta, tiedottamista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja sitä me todellakin toteutamme. Sitten direktiivistä. Tavoitteena on 8. ja 9. päivää maaliskuuta esitellä työministerineuvostossa päätelmät tai käsitellä niitä täällä mainitsemallani kokonaisvaltaisella lähestymistavalla – Kyse on suojelusta, äh, väkivallan tekijöiden äh, eristämisestä, äh, seurantaa keskuksen perustamisesta, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, uhripäivystyspuhelimesta ja niin edelleen. Mielestäni tämä on tärkeä askel eteenpäin, se on määrätietoinen askel eteenpäin jäsenvaltiot yhdessä komission kanssa työstävät tätä aloitetta ja komissiohan tekee tässä aloitteen. Tällä haavaa olemme tietoisia siitä, että komissio työstää toteutettavuustutkimusta tältä saralta, mutta me tosiaankin odotamme lisätietoja tästä aiheesta ja etenemme sitten sen pohjalta. Tämä on yksi Espanjan pääpainopistealueita niin kansallisesti kuin Euroopan unionissakin. Me haluamme, että Eurooppa on esimerkki sukupuoleen kohdistuvan väkivallan vastaisessa taistelussa. Lisäksi täällä on puhuttu naisten työttömyydestä. On kuitenkin selvää, että talouskriisi vaikutti miesten työttömyyteen aivan erityisesti, mutta vaikka miesten työttömyys on lisääntynyt enemmän kuin naisten, 25,4 prosenttia kasvoi miesten työttömyys Espanjassa ja naisten 23 prosenttia suunnilleen. Nämä ovat nämä viralliset luvut. No, kun ajattelemme eurooppalaista 2020-strategiaa, niin on tärkeää, että naisia osallistetaan myös työelämään aina vain enemmän. Palkkakuilua täytyy kuroa umpeen, täytyy määrätietoisesti jakaa tehtäviä myöskin julkisella kuin, niin julkisella kuin yksityiselläkin alalla. Lastenhoito täytyy parantaa, Barcelonan tavoitteita täytyy soveltaa. Ja kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että tähän 2020 tavoitteeseen täytyy, tai 2020 tavoitteessa täytyy huomioida enemmän nämä tasa-arvonäkökohdat. Mielestäni raskaana olevia naisia täytyy auttaa, heidän työllistymismahdollisuuksiaan täytyy parantaa. No, tähänkin ottaisin esimerkin Espanjasta 2007 vuonna hyväksyimme tasa-arvolain ja on totta, että nykyisellään naisia suojellaan kaikkein eniten esimerkiksi irtisanomisilta. On edistytty äh, esimerkiksi äh, äitiysloman osalta. Lisäksi se, äh, siinä on edistytty kuinka Äh, maksuja suoritetaan, myöskin äh, sosiaaliturva on parantunut naisille ja myöskin lasten hoito äh, alle kolme vuotiaille on parantunut. Ja ensimmäistä kertaa esimerkiksi miehillä on oikeus Espanjassa isyyslomaan riippumatta siitä, millaisella lomalla nainen on. Ja 80 prosenttia miehistä hyödyntää tätä mahdollisuutta Espanjassa. On todella tärkeää tukea raskaana olevia naisia työmarkkinoilla. No nyt sitten tästä direktiivistä. tasa-arvodirektiivistä. Kuten sanoin, niin tämä on puheenjohtajakaudemme painopistealueita. Me työstämme tätäkin asiaa Belgian ja Unkarin kanssa yhdessä trio-järjestelmän puitteissa. Ja on totta, että joillain jäsenvaltioilla on paljon varaumia oikeusperustansa takia ei se ole mikään uutinen. Joissain jäsenvaltioissa tämä olisi edistys, toisessa mentäisiin taaksepäin. Ja meillähän on ennakkotapauksia tässä asiassa, joten meidän täytyy tarkastella yksinkertaisesti oikeusperustaa neuvostossa, jotta voimme edetä tässä asiassa. No sitten äh, sosiaaliturva, asumukset, lastenhoito ja niin edelleen. Me haluamme taata nämä kaikki. Me haluamme, että tietyt perus, tietty perusturva taataan. Emmekä halua minkäänlaista syrjintää emme halua, että äh, vastaus on eri äh, riippuen siitä, mikä on syrjinnän perusta. Emme voi hyväksyä sitä tässä oikeuden ja vapauden Euroopassa, mutta kuitenkin äh, meillä on erilaista kohtelua. Tällä hetkellä me pyrimme etsimään yhteistä lähestymistapaa. Olisi oikeastaan aika suuri pettymys, jos emme voisi sopia vähimmäisturvasta Euroopan unionissa, koska sehän on kirjattu jo ihan sopimuksiinkin. Emme saa luovuttaa ja en halua mennä nyt asioiden edelle. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta odotamme tietenkin tämän parlamentin tukea hankkeessamme. Te voitte tehdä oikein paljon omissa maissanne, voitte lobata ja osallistua ja viedä eteenpäin tätä asiaa ja ehkäpä poistaa yhden jos toisenkin vastalauseen. Kiitoksia rouva ministeri. Paiden tiedoksenne puhujalistalla on vielä yhdeksän kollegaa, jotka haluavat puheenvuoron. Pyydän kollegat, että puhutte lyhyesti. Ensimmäisenä Rova Klaas. Sen jälkeen Kartia Peret. Rova Klaas, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, teillä on varsinainen tavoitteiden painopistealueiden ilotulitus käynnissä. Tasa-arvo ei ole mitään uutta, mutta minulta jäävät hieman puuttumaan tässä konkreettiset toimet. Mitä Espanja aikoo oikein konkreettisesti tehdä? Kollega Estrella kysyikin äh, äitiysdirektiivistä ja te tässä toisessa puheenvuorossanne puhuitte vielä naisten pääsystä työmarkkinoille. Näen tässä selkeän yhteyden yhtäältä äitiysdirektiivi ja toisaalta pääsy työmarkkinoille. Direktiivin osalta täytyy edetä varovaisesti. Äitiys suojelee äitiyttä ja tukee sitä, että naiset voivat ylipäänsä olla äitejä haluaisin nähdä selkeän eron tässä. Eli yhtäältä Espanjan puheenjohtajavaltiona näkee naisten äitien, äitien äh, turvan suojan parikymmentä viikkoa ja sitten toisaalta tämä, äh, tämä loma, vanhempain vapaa. Ehkä voitte sanoa siitä vielä hieman enemmän. No mitä sitten talous? Talous takaa työpaikat, kuinka eurooppalainen politiikka voi auttaa tässä työpaikkojen luomisessa. Te mainitsitte tämän naisiin kohdistuvan väkivallan seurantakeskuksen. No minä kysyisin tässä yhteydessä, että kuinka seurantakeskus tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tässä yhteydessä me voimme tehdä yhteistyötä, mutta haluamme tietenkin välttää päällekkäistä työtä. No, neuvoston puheenjohtaja New Yorkissa on pian huippukokous onko yksi tai kaksi tärkeää painopistealuetta sinne vietävänä. Voi olla, että niitä on pari, mutta emme voi yrittää saada kaik- tavoittaa kaikkia mahdollisia tavoitteita. Olisi tärkeää eh, sopia parista tärkeästä painopistealueesta. Minä voisin kuvitella, että yksi tällainen painopistealue eh, olisivat naiset kriisialueilla, erityisesti naiset Haitissa. Kiitoksia, Rova Garcia Perez. Ja ennen kuin hän saa puheenvuoron, Muistatte, että vieraamme joutuu lähtemään puoli viisi. Me tarvitsemme aikaa myös vastauksille. Ruoka García Gracias, señora presidenta. Seré, seré muy breve. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Haluan tietysti kiittää ruoaministeriä siitä, että hän on tullut tänne valiokuntaan paikalle. Tämä on kaikille meille erittäin tärkeä Haluaisin myös kiittää siitä, mitä täällä on meille esitetty. Tämä ei ole, jos emme ole kunnianhimoisia, jos emme ajattele, että tasa-arvon alalla pitää vielä tehdä paljon lisää, niin aika vaikeasti voi sitten puuttua tähän todellisuuteen. Ja todellisuushan on, että yli 50 prosenttia Euroopan väestöstä, eli naiset, elävät sellaisessa tilanteessa, että heillä ei ole tasa-arvoa, siksi pitää todellakin olla kunnianhimoisia. Mitä tulee tähän Euroopan seurantakeskukseen, joka eh, seuraa naisen korostaa väkivaltaa, ministeri kertoi tästä asiasta Espanjan tilanteesta. On hyvin tärkeää, että saamme tietoa koko Euroopan tasolla, jotta voidaan saada aikaiseksi välineitä, joiden me työskennellä. Ja siksi haluaisin tietää, onko tämä seurantakeskus ajatellut, että voitaisiin saada aikaiseksi tällaisia yhteisiä välineitä, että voitaisiin panna täytäntöön näitä poliitikkoja pyritään torjumaan naisiin korostaa väkivaltaa. Kiitos. Herra Taravella, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvä ministeri. Kun tulitte tänne, mielestäni Tämä antiikin äh, hahmo oli pelkkää kuvitelmaa, joka operassakin on siitä, mutta ilmeisesti ei olekaan, kun te olette nyt läsnä täällä. Aivan lyhyesti. Lyhyesti Pekingistä ja sitten naisenkoista väkivallasta. Yksi tärkeä kysymys. Haluaisin kiittää muuten myös Espanjaa siitä, että se on harjoittanut toimintaa eriarvoisuuden poistamiseksi on ollut esimerkillistä Euroopassa. Ja nyt teillä on puheenjohtajakausikin vielä kuusi kuukautta väkivallasta. Me hyväksymme muuten teidän lähdettyänne myös minun mietintöni. Me haluamme luoda myös teemavuoden voidaksemme hävittää naisiin kohdistuvan väkivallan. Euroopan unioni on pyrkinyt usein otteeseen saamaan tällaisen teemavuoden. Usein komissio ei ole pitänyt sitä hyödyllisenä. Me olemme saaneet vastausta. Ja nyt kysyisinkin, onko teidän ohjelmannassa mahdollisuus löytää tukea tällaiselle teemavuodelle, varsinkin kun puhutaan tästä teemavuodesta, köyhdenvastaisesta teemavuodesta, mutta ainakin voitaisiin tietoisuutta lisätä tästä ongelmasta, olisi hyödyllistä, rouva ministeri. Toivomme teiltä tukea tälle aloitteelle. Kiitos. Kiitoksia sitten rouva Ernst. Ja, vielen dank. Kiitokset. To- toivon, ettei täällä ole pitkästyttävää täällä naisasian valiokunnassa ja toivon, että yhteistyömme on oikein hedelmällistä. No, haluaisin kiinnittää huomioon erääseen asiaan, jolla, joka on kovasti tapetilla jäsenvaltioissa tasa-arvoasioiden tiimoilta. Kun kyse on palkkatasa-arvosta ja siitä, kuinka naiset voivat vaikuttaa päätöksiin, niin tasa-arvokysymykset ovat vapaaehtoisia, eli ne eivät ole millään tavoin velvoittavia. Eli joka haluaa huomioida tasa-arvon, niin huomioi sen. Ja äh, siksi haluaisin esittää pari kysymystä. Ensinnäkin tämä palkkakuiluasia. Haluaisin kuulla teiltä, kuinka velvoittavaa teidän uusi, kuinka velvoittava teidän uusi ehdotuksenne on? Ajatteletteko te tässä sanktioita kenties ja kuinka yksityiset ja julkiset yritykset äh, velvoitetaan noudattamaan palkkatasa-arvoa? No, sitten toinen asia, sekin liittyy tähän äh, velvoitteisiin jos halutaan tasa-arvoa päätöksenteossa, te puhuitte esimerkiksi yritysten hallituksista ja johtoryhmistä, niin haluaisin oikeastaan kuulla teiltä, millaisia konkreettisia suunnitelmia teillä on, sillä nimenomaan tällaisissa hallituksissa ja johtoryhmissä eh, miehet haluavat istua eivätkä luovuta helpolla paikkaansa naisille. Ajatteletteko te tässä yhteydessä kiintiöitä tai jotain vastaavaa? Tack. Kiitos. Seuraavaksi Rova Bilbao, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitos, hyvä ministeri, näistä selityksistä ja myös siitä, että panostatte miesten ja naisten välisen tasa-arvon rakentamiseen Euroopan unionissa. Moni mielentulleista kysymyksistä on jo saanut täällä vastauksenkin, mutta haluaisin vielä vähän lisää konkreettia. Kun te puhutte suojelumääräyksistä, niin mehän tiedämme, että naisiin kohdistuva väkivalta on suoraa seurausta siitä, että miehet ja naiset elämme tässä syrjinnän todellisuudessa. Mutta haluaisin kuitenkin nyt kysyä, onko teidän ajatuksissanne mukana se, että voitaisiin käyttää näitä samoja toimintatapoja valtioiden välillä. Teidän tiedätte, että Baskimassa hyväksyttiin ensimmäinen kaiken kattava tasa-arvolaki, ja siinä mennään aika pitkälle myös väkivalta-asioissa. Meillä on hyvin paljon työstäneet näitä toimintatapasääntöjä, jotta sekä terrorin hoidossa että tuomioistuimissa ja poliisissa käyttäisin samoja sääntöjä. Ja haluaisin nyt tietää, kun puhutaan näistä suojelumääräyksistä, niin pyritäänkö tässä nyt Euroopan tasolla saamaan aikaiseksi samantapaiset yhteiset toimintasäännöt. Ja sitten kun puhutte tietoisuuden lisäämisestä, niin haluaisin tietää, onko teillä mielessänne jotain sellaista kampanjaa, jossa huomioitaisiin miehet meillä Baskimaassa oli sellainen kampanja, jonka otsikkona oli miesten kesken ja me hyväksyimme manifestin, jossa 10 000 baski miestä allekirjoitti tekstin, joka tarkoittaa sitä, että halutaan edistää tasa-arvoa. Onko Euroopan unionissa harkittu jotain tämän tapaista. Olisi oikein mielenkiintoista tehdä yhteistyötä tietosolidin kanssa, sillä joka päivä voimme havaita valokuvissa myös tässä parlamentissa ja myös tämän Euroopamme eri valtioissa olevista kuvista käy ilmi, että päätöksen tekoja kuvat ovat aina miespuolisia. Jos ajatellaan esimerkiksi viime viikoista kuvaa Espanjan puheenjohtaja valtio kauden edustajista, niin siellä oli pelkästään miehiä. Mitä ette tehdä, jotta tämä muuttuisi? Ja ajatteko edistää jotain sellaista henkilöä, joka olisi ikään kuin oikeusasiamies, mutta joka toimisi yksityisellä alalla. Meillä on Baskimaassa sellainen henkilö, jolle voi esittää valituksia. Naiset voivat hänelle valittaa asioista, jotka liittyvät eh, yksityisen toiminta-alaan. Jos kyse on virkamiehistä, niin tähän on jo vastaus olemassa, mutta jos puhutaan yksityistä sektorista, niin ei ollut mahdollisuuksia toimia. Nyt meillä olisi eh, tällainen ajatus, että saataisiin sanktioita aikaiseksi tälläkin alalla. Oletteko tällaista harkinneet Euroopan Euroopan tasolla. Näin naiset, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla, sektorilla voisivat myös esittää valituksia. Popoulos. Rouva Papadopoulos. Kiitos. Minä toivotan nyt teidät tervetulleeksi ja toivotan menestystä puheenjohtajakaudellenne. Jo pitkään on puhuttu sukupuolten tasa-arvosta. Minä esittäisin kysymyksen. Se on hyvin käytännöllinen. Olen seurannut erästä aloitetta Saksassa. Siinä oli tarkoituksena budjetoida sukupuolen näkökulmasta. Onko Espanjassa aikomus seurata tällaista hyvin rakentavaa aloitetta? Näin ehkä löydetään paremmin määrärahoja konkreettisemmin, jotta voitaisiin edistää sukupuolten tasa-arvoa. Sitten Euroopan Euroopan neuvosto järjesti kampanjan 2006-2008. Siellä oli paljon myös parlamenttia mukana. Kyse oli nimenomaan väkivallan ennaltaehkäisystä ja hävittämisestä. Emmekö voisi jotenkin olla yhteydessä myös Euroopan neuvoston käyttää heidän kokemustaan hyväksi? Nimittäin kun mekin olemme tekemässä eurooppalaista diagnoosia, niin ja sen jälkeen mietitään myös toimenpiteitä ja strategioita, joita ruvetaan toteuttamaan. Muuten pitäydymme vain teoreettisiin keskusteluihin, kuten on pitkään jo ollut, että ilman, että me käytännössä yhtään mitään. Ja minä itse haluaisin, että esitettäisiin jotain konkreettista toimintaa. Tässä mietin erityisesti minkälaisia keinoja olisi ottaa budjetoinnissa huomioon sukupuolen näkökulmasta. Kiitoksia, rouva parapuheenjohtaja, rouva Matera. Si, grazie, signor. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen, joka kyllä tuli jo Taravelan puheenvuorossa esille. Minäkin nimittäin haluaisin tähdentää sitä, mikä merkitys on, merkitys lainausmerkeissä, koska teemoja on paljon muitakin tärkeitä, joita voidaan tukea, mutta minä uskon. Haluaisin kysyä teiltä, mitä mieltä te olette siitä, että olisi tällainen teemavuosi, jotta voitaisiin torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa? Kun ajatellaan, kuinka paljon aloitteita on jo tehty, esimerkiksi G8, naisten G8 järjestettiin jo, Calfani järjesti sen Italian puolesta. Ja me olemme maininneet täällä New Yorkin tapaamisenkin. Ja vietän tässä Tarabellankin kysymykseen, että haluaisimme teiltä vastauksen. Haluaisin kuitenkin esittää onnittelut koko valiokunnankin puolesta, nimittäin siitä, että täällä olette läsnä, on osoitus siitä, että henkilökohtaisesti ja teidän työssänne näemme, miten paljon työtä tehdään. Tiedän, että tässä on paljon puheenvuoropyyntöjä, siksi en sen pidempään halunnut puhua. Kiitoksia. Rouva Zavorska. pani Kiitos ja tervetuloa ministeri tänne kokoukseemme. Ihan lyhyt konkreettinen kysymys. Kuten olemme jo kuulleet, on Espanjan puheenjohtajakauden edun mukaista se, että saataisiin hyväksyttyä direktiivi, joka suojelee raskana olevia naisia työpaikalla. Tiedämme, että tästä direktiivistä on jo jonkun aikaa keskusteltu. Ja pääero poliittisten ryhmien välillä Euroopan parlamentissa on mielipide isyyslomasta. EPP puoltaa sitä, että isää otetaan mukaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen, mutta olemme yleisesti sitä mieltä, että isyysloma on asia, jota pitäisi käsitellä erissä direktiivissä. Ja siksi, hyvä ministeri, haluaisin tietää, minkälaisen kannan Espanja ottaa neuvoston neuvotteluissa tähän asiaan. Tiedän, että kysymys on hankala ja siksi toivotan teille onnea menestystä neuvotteluihin. Kiitokset sitten rouva ministeri saa jälleen puheenvuoron, että hän voi vastata näihin kiintoisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos kaikista näistä puheenvuoroista. Lähdetään liikkeelle lopusta, eli Espanjan kanta tähän direktiiviin, joka koskee äitiyttä, vaikka minä tästä puhuin alkupuheenvuorossani, koska haluan päästä sopimukseen. Sehän on kaikkein oleellisinta, että päästään sopimukseen, yksimielisyyteen ja siitä syystä direktiivin hyväksyminen on meidän puheenjohtajakautemme pää painopistealueita, mutta on hyvin tärkeää, että tämä direktiivi saadaan tasapainotettua niin, että huomioidaan toisaalta vanhempain loma ja toisaalta maksettava palkkio. Tietysti pitää ottaa kantaa myönteisesti terveysasioihin, naisen terveyteen, pitää huomioida naisen parantuminen ja palautuminen, mutta tämmöiseksi pitää ottaa huomioon myös hänen integraatiossa työmarkkinoille, eli hänen pitää tietysti pystyä palautumaan, pitää antaa takia hänen terveydelleen, mutta tämä ei pidä kuitenkaan vaikeuttaa hänen mukaan tuloa palauta työmarkkinoille ja pitää myös edistää työelämän ja perheelämän yhteensovittamista. Eli pitää katsoa tätä asiaa hyvin laajalti ja joustavasta näkökulmasta. Eli pitää todellakin katsoa sitä yhteisvastuun näkökulmasta, että pitäisi jakaa aika tasan miesten ja naisten välillä, mutta voin vakuuttaa teille, että Espanjan puheenjohtajavaltiona neuvostossa aikoo tehdä paljon työtä yhteistyössä myös parlamentin kanssa, että voidaan parantaa raskaana olevien, synnyttäneiden ja imettävien naisten suojelua. Joka tapauksessa me nyt odottelemme eri kannanottoja ja myös tämän valiokunnan äänestystulosta ja työllisyysvaliokunnan tuloksia ja sitten äänestysten jälkeen pyrimme edistymään, jotta voimme harmonisoida tämän asian eri jäsenvaltioiden välillä. Kuten sanoin, tämä on meidän kautemme prioriteetteja. Olisi ollut mukava aloittaa työt tämän asian tiimolta jo aikaisemmin, mutta koska olemme halunneet huomioida parlamentin, niin päätimme odottaa parlamentin äänestyksiä mietintöä tästä asiasta. Ja sitten tämä tarkkailukeskusasia. Täällä kysyttiin, mitä me tarkalleen ottaen haluamme. Minä haluaisin tehdä selväksi, että tässä ei haluta luoda mitään uutta rakennelmaa, mitään uutta organisaatiota, vaan sellainen eh, organisaatio, joka on funktionaalinen, että voidaan saada aikaisiksi indikaattoreita ja yhteisiä metodologioita, jotta voidaan saada vertailukelpoista tietoa ja saada aikaiseksi tietopankki hyvistä käytänteistä ja sitten väkivaltakysymys pitää huomioida eri näkökulmista toisaalta terveyden näkökulmasta, oikeuden näkökulmasta ja niin poispäin. Ja meidän pitää pyrkiä sattumaan yhteen eri jäsenvaltioiden tiedot ja jakamaan näitä tietoja. Nämä yhteiset indikaattorit olisivat ensimmäinen askel. Meillä on edes yhteinen ongelma kaikissa Euroopan maissa ja siksi pitää löytää sellaisia ratkaisuja, jotka ovat nekin yhteisiä. Mehän tarvitsemme globaaleihin ongelmiin globaaleja ratkaisuja, yhteisiin ongelmiin yhteisiä ratkaisuja. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää, että meillä on olemassa tällainen väline, joka antaa meille indikaattoreita, välineitä, tietoja, tilastotietoja, jotta voidaan homogenisoida kaikki nämä tiedot yhdenmukaista aina valtioissa. Ja sitten tämä kysymys, jonka edustaja Taravella otti esille. En nyt äh, lähde mitään sanomaan siitä, mitä ensin sanoitte. Jäin ihan sanattomaksi, mutta sitten tämä teidän konkreettinen kysymyksenne. Sen otti esille myös edustaja Matera, eli Daphne 2 ohjelman päätös. No, yksi neuvoston julistus oli, että pyydettiin, että yhdessä Parantin kanssa, että komissio harkitsisi sellaista aloitetta, joka koskisi väkivallan torjuntavuotta, siis naisiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan teemavuotta. Tämä olisi siis aika laaja, mutta neuvoston pystyy tekemään päätöksiä ainoastaan, jos komissio tekee ehdotuksia. Niin. Ja vielä sitten lopuksi, vaikka aika on aika vähän enää, mutta en halusi jättää mitään käsittelemättä. Ja mitä tulee sitten naisten mukana oloon päätöksenteko ympyröissä, tämäkin asia otettiin esille. Tätä pidän nyt katsoa ainoastaan oikeuden näkökulmasta. Tietysti tämä kysymys liittyy oikeuksiin, mutta pitää katsoa myös tehokkuus, kilpailukyky ja tuottavuusnäkökulmasta asiaa. Nämä ovat tärkeitä näkökulmia, sillä todellisuus on nyt, että 60 prosenttia Euroopan unionin yliopistotutkinnon suorittaneista on naisia. He saavat paremmat opiskelutulokset kuin miehet ja silti tämä ei vaikuta mitenkään työmarkkinoihin. Eli ei siihen, miten naiset pääsevät työmarkkinoille tai sitten naisten urakehitykseen. Jos ajatellaan suurimpien pörssiyrityksien johtoa, niin 3 prosenttia vain on naisia ja vain yksi kymmenestä hallitusten jäsenestä on nainen. Tämä on täysin epäoikeudenmukaista, mutta se on myös täysin tehotonta. Ja tämä käy kaikista tutkimuksista ja katsauksista tähän asiaan. Viimeisimmät on tehnyt Katalista Eurooppa ja sanotaan, että ne yritykset, joissa on enemmän naisia hallintoneuvostossa, myy 42 prosenttia enemmän, 50 prosenttia enemmän tehokkuutta 66 prosenttia enemmän tehokkuutta investoinneissa. Eli on nyt selvää, että näistä mukanaolo vaikuttaa myös tehokkuuteen yrityksen toiminnassa ja siinä kriisihetkinä on todellakin panostettava siihen, että naiset ovat paremmin mukana päätöksenteossa. Tämä on tehokasta ja tarpeellista ja kannattavaa. Tässä mielessä Espanja haluaa puheenjohtajavaltiona edistää tasa-arvoa Euroopan hankkeen osana ja halutaan naiset mukaan päätöksentekoon talouden alalla ja yritysalalla. Ja siksi tämä asia pitää ottaa mukaan 2020 strategiaan ja Espanjan ja iso britannian hallitusten ehdotuksista pidetään 3. helmikuuta Kadisissa naispuolisten ministereiden kokous, jossa käsitellään Peking 15 plussaa ja tarkoituksena on edistyä ja torjua niitä esteitä, jotka vaikeuttavat naisten mukaan tuloa ja mukana pysymistä päätöksentekoon sekä politiikassa että yrityksissä että talouselämässä. Ja lopuksi haluaisin vielä viitata stereotyypeihin joista on puhuttu. Yksi edustaja otti tämän kysymyksen esille ja kertoisin, että asiantuntijat käsittelevät asiaa 31.5. Madridissa. Siellä käsitellään stereotypioita ja naisten aseman tiedotusvälineissä. Tämä tulee olemaan keskeisiä asioita Unkarin puheenjohtajakaudella ja siksi haluaisin korostaa sitä, että tästä treu-järjestelmästä on paljon hyötyä. Meillä on yhteinen ohjelma ja päätämme siis yhdessä ohjelmasta, joka saa aina jatkoa tällä alalla. Mitä tulee sitten budjettiin, jossa huomioitaisiin sukupuoli, Tästä on puhuttu myös. Tätä käsitellään tasa kokouksessa, epävirallisessa Valensian kokouksessa. On tärkeää päästä tässä asiassa edistymään Espanjassa nyt kun tasauralaki on hyväksytty, niin kaikki lakeihin ja sopimuksen ottaa mukaan vaikutusarvio. Me olemme 2003 vuodesta alkaen nyt ottanut mukaan tasa-arvovaikutusarvion budjetin käsittelyn. Tämä on todella tärkeää, jotta voidaan päästä eteenpäin. Silloin budjettihan kertoo siitä, mikä on hallituksen painopistealue, ja jos otamme mukaan tasa-arvonäkökulman, niin tällä tavoin pystymme korostamaan niitä aloja, joilla pitää edistyä enemmän ja joille pitää varata enemmän varoja. Ja sitten Haitin kysymys, joka on myös noussut esille, tällaisiin liittyvä kysymys. Harvoin pystymme tekemään näin selväksi sen, miten me eurooppalaisina pystymme toimimaan sitoutuneesti, sitoutuneena siihen, mitä maailmalla tapahtuu ja olemme lähellä niitä, jotka kärsivät eniten ja yleensähän naiset ovat vaikeimmassa asemassa ja siksi tällä valiokunnalla on oma tärkeä tehtävänsä. Me aiomme jatkaa työtä. Luotan siihen, että saadaan aikaiseksi jälleen rakennusta ja tänä päivänä on kokous Montrealissa tähän liittyen ja toivottavasti päästään eteenpäin ainoastaan tällä hetkellä, vaan myös tulevaisuuden osalta. Kuten sanoin, tässä meillä on paljon pelissä eurooppalaisina. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Lämpimät kiitokset, rouva ministeri, konkreettisista ja tyhjentävistä vastauksista ja myös sitoutuneisuudesta työhön tasa-arvoasioiden parissa. Valiokunnan puolesta toivotan puheenjohtajakaudellenne onnea ja menestystä niin, että voimme viedä eteenpäin tasa-arvoasioita. Lämpimät kiitokset ja lykkyä tyköön. Muchas gracias. Sitten eteenpäin esityslistalla ajattelimme aloittaa äänestyksen ohikosen aikaisemmin, mutta meillähän oli kiintoisa keskustelu. Ja nyt sitten kohtaan viisi nimittäin vastuuvapaus 2008, EUn yleinen talousarvio pääluokka 3 komissio. Valmistelijamme on Rova Bauer. Onkohan Rova Bauerilla vielä jotain kerrottavaa ennen kuin toimitamme äänestyksen? Niin hän saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Köszönöm szépen a szót. Annyit mondanék csak, hogy nem jött... Kiitos oikein paljon. Haluaisin vain sanoa, että meillä ei ole nyt mitään tarkastusehdotuksia tai ehdotuksia. Meillä on siis mitään lisättävää. Kiitos. Tack, fru Bauer. Kiitoksia, Rova Bauer. Ovatko kollegat valmiita toimittamaan äänestykseen? nimittäin tämä talousarvioasia. Jag vill fråga kollegor. Kysyisin vielä, voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä kaikista tarkistuksista. Kukaan ei vastustane ilmeisesti. Äänestys alkaa. Yritän Suoritan tämä muuten englanniksi, olen pahoillani, jos on huono englantia, mutta ei tulisi väärin ymmärryksiä, niin pyrin tässä sitten selvittämään, jos tulee ymmärrykseksi. The opinion, Mrs. Bowers. Rouva Again. Vasta tyhjä Hyväksytty. Onnittelut. And we have a final vote. Vielä loppuäänestys. Koneellisesti. And the final vote. The vote is open. Äänestys alkaa. Okay, we wait a moment. No niin, odotetaanpa hetki. Everyone voted. Ovat kaikki äänestäneet. Oletko kaikki äänestäneet? Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta onnittelut. Rova Bauer. Seuraava, josta toimitamme äänestyksen kaksi suullista kysymystä. Peking plus 15. Voisimmekohan äänestää näistä yhdessä? Tämä kysymys komissiolle ja neuvostolle, voimmeko äänestää niistä yhdessä? Ilmeisesti voimme. puolesta. Amendment. Anteeksi, tarkistus seitsemän. Yes, not the resolution. Ei, päätöslauselma. Suullinen kysymys äänet puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. And now we go to the resolution. Ja nyt päätöslauselma. Peking plus 15. the eh, vote concerning the resolution. Sitten päätöslauselmaesitys. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Numero 18. Äänestys päättyy. 23 annettu ääntä, 15 puolesta, siis 23 annettu ääntä, 15 puolesta,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 13 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta Puheenjohtaja sanoi tarkistus neljä ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Hyväksytty. Voimme onnitella toisen, toinen toisiamme. Okei, då går vi till nästa. Sitten seuraava kohta esityslistalla. som är eh, jämställdhet mellan... Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa vuonna 2009. Puheenvuoron saa esittelijä herra Tarabella. Olkaa hyvä. Brièvement, madame la présidente. Euh, Aivan lyhyesti olisin halunnut, vaikka tässä on paljon käytetty aikaa, minä ja avustajani. Meillä on neljä tarkistusta. Sinällä ihan hyvä kompromisseina, mutta täällä on myös ollut kaksi mietintöä ja aina ollut, ollut ilo, että Rova Lulling on ollut kansapuolen puolesta varjoesittelijä. Toisessa mietinnössä meni paljon energiaa kuitenkin tämän vuoksi. Se liittyy puita elintarvikkeiden merkintöihin. Siksi en pystynyt järjestämään ihan niin kaikkia kokouksia kompromissin puolesta. Minun on kuitenkin lähetetty ja vastauksiakin tuli. Halusin kiittää siis kaikkia kollegoja, varjoja varsinkin. Tarkistuksia tehneitäkin osoittaneet mielenkiinnostaa näin mietintökohtaan. Hyvässä hengessä kaikki kuitenkin sujui. Totesin vain, että kaikessa en ole kompromissia pystynyt tekemään. Sitten äänestetään ja katsotaan, että paras vaihtoehto voittaa. Kiitos rouva puheenjohtaja. Eh, Kiitoksia, herra Tarabella. Ei tässä pitkä keskustelu ruveta käymään. Lyhyitä puheenvuoroja. Rouva Lulli ensimmäisenä, olkaa hyvä. Madame la présidente, moi je ne sais pas qui a pris... Puheenjohtaja, en tiedä kuka tässä nyt keneltä vei energiaa, jos ajatellaan niitä mietintöjä, mutta minä sanoisin nyt jotain muuta kuitenkin. Herra Tarabellan mietintö on erittäin tärkeä. Ja sen takia nyt siitä ei pidä tehdä sellaista, jota ei pysty ymmärtämään ollenkaan ottamalla sinne mukaan kaikenlaisia johdantosan kappaleita ja muita. Emme me niitä sinänsä vastusta, mutta ne kuitenkin tekevät tästä tekstistä niin hankalaa lukuista, että sitä ei pysty enää ymmärtämään ollenkaan. Toiset taas käyttävät nyt tilaisuuden hyväksi ja laittavat kaikenlaisia yksityiskohtaisia asioita tänne jotka ovat kuitenkaan liity tähän. Ja siitä syystä olen laatinut tämän äänestysluettelon, niin kuin silloin tehnyt. Olen pyytänyt omilta kollegoiltani, että he vetäisivät pois tarkistuksia, koska olen sitä mieltä, että ne eivät liity asian ytimeen ja tällaisen mietinnön pitäisi todellakin keskittyä ainoastaan ydinseikoihin niin, että se olisi luettavissa ja ymmärrettävissä. Ja tämän takia olemme näin laatineet äänestysluettelomme. On myös tarvelainen mukaista, että näin toimitaan. Sillä en halua, että hänen mietinnöstään löytyy kaikenlaista. Sillä usein käy niin, että jos liikahdetaan esimerkiksi laivaan, niin laiva voi vaikka upota. Sitten Rova Zaborska. Kiitoksia Rova puheenjohtaja. Haluaisin peruttaa 44 tarkistukseen, nimittäin se liittyy syrjimättömyyteen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. Niin Eli 44 voidaan peruuttaa. Tack, fru Zaborska. Kiitoksia, Rova Zaborska. Sitten seuraava puhuja. Mrs. Janokdakis. Rova Janokdakis. Thank you. Um... Kiitos. Okei. Okay. Tämä on tärkeä mietintö, siitä olemme varmasti samaa mieltä. Sama palkka, ei syrjintää, tasa-arvoa, kaikki lähellä meidän sydäntämme ja ECR voi tässä tukea muita. Mutta tässä on aina mutta. Se, että siinä otetaan myös ö, seksuaaliterveys ja hallitukset hoitakot sen, ei EU. Sinne otetaan suun jatkamisterveys niin tässä vesitetään muiden kysymysten merkitystä tasa-arvoasioissa, muun muassa palkka, naisten oikeudet. Ikään kuin tämä olisi joululla ja lista, siitä voi tulla kuolonisku tälle hankkeelle. Täytyy miettiä, mihin mennään. Kiitoksia sitten Rova Cornelissen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin, hei. Niin, ensinnäkin halusin todeta, että suurenomaista keskustella noin komeaan esittelen kanssa näistä asioista, ne ei kun vain laske leikkiä tässä. Mielestäni mietintö oli ihan hyvä ja aika täydellinen. Se kattaa paljon asioita, mutta se nyt on tämän mietinnön luonne ja sen arvokin on siinä ehkä voisi hiukkasen terävöityä paikkapaikoin, siksi olemme tehneet tarkistuksiakin. Minä haluaisin kolmeen kysymykseen lyhyesti puuttua. Ensinnäkin elvytyssuunnitelma. Olin aika yllättynyt, että esittelijä haluaisi tarkistustani vastaan äänestää numero 46, joka puuttuu siihen, että elvytys suunnitelmat EU-ssa, mutta myös monissa jäsenvaltioissakin keskittyvät perinteisesti miesvaltaisiin aloihin. Ajatellaan globalisaatiorahastoa, se on yksi esimerkki. Kai noin 90 prosenttia varoista rahastosta menee miehille. Vain 10 prosenttia korkeintaan naisille – ei niin, että työnsä menettävät miehet eivät saisi tukea EU-sta, mutta meidän pitäisi olla kyllä valmis käyttämään myös mahdollisuuksia tässä kriisissä. Voidaan edistää naisten työllisyyttä. Nyt ei kuitenkaan näin tehdä. Toivoisin, että esittelijä muuttaisi mielensä ja äänestäisi, äänestäisi 46 puolesta toiseksi päätöksentekoon naiset siinä. Olen aina yllättynyt, että kaikki puolet pitävät sitä kovin tärkeänä asiana, mutta kaikki eivät ole kuitenkaan valmiita ryhtymään toimiin, puuttumaan asiaan. Olen ollut jo vuoden 17-vuotiaasti asti noin 20 vuotta naisten asioissa mukana ja aina tästä on puhuttu. Ainoastaan Norjassa on saatu aikaan tosi edistystä. Pitäisi noudata kyllä heidän esimerkkiään. Totta kai vasta lausuna esitetään, että se on loukkaavaa naisia kohtaan tai ettei se ole reilua. Mutta vasta sitten, kun on normaalia, että on toimitusjohtaja, niin se toteutuu todellisuudessa. Viime viikolla vasta olin erässä kokouksessa, siellä oli eläkerahastojen toimis, toimitusjohtaja minua pyydettiin kaatamaan kahvia, koska minä olin ainoa nainen ikään kuin ravintolapalvelun edustaja. Jos siis sellaista enää tapahdu, niin sitten ei kyllä tarvita kiintiöitä. Toivottavasti kaikki äänestävät tarkistukseni 94 puolesta ja Sophie Interfeld tarkistuksen puolesta 91, joka liittyy komissioon. Lopuksi kysymys. Voin tukea kyllä Alden tarkistusta 44, mutta en ymmärrä oikeastaan miksi he ovat vastoin naisen oikeuksien peruskirjaa. Ymmärrän, että kansanpuolue olisi sitä vastaan, mutta kuvittelin, että Alde olisi kiitollinen tällaisista välineistä tasa-arvon edistämiseksi. Ehkä joku aldelaisista voisi valaista asiaa. Kiitoksia Rova On Ennen kuin puheenvuoron saa herra Tarabella, niin Korva Korneelisen tapaamisissa rahastojen kanssa ei, ei tarjonnut kahvia miehille ennen kuin tarjosi sitä itselleen. Herra Taravella voi kommentoida. Euh, euh, Haluaisin kiittää kaikkia puhujaa heidän panoksistaan. Jos mennään tähän itse asiaan ja tarkistuksiin 9491 Kornelselta Intveltiltä, minä ehdotan äänestäisin niiden puolesta ja sitten 46, no tähän suhtaudun joustavasti. Minun ryhmässäni kollegat ovat vähän painostaneet. He ovat sanoneet, että kyllä tämä on ihan hyvä tarkistus, niin onhan se, mutta ei saa unohtaa, että me elämme todellisessa olemassa olevassa kansantaloudessa ja jos halutaan todella panna tämä mekanismi taas pyörimään, niin sitten nämä eh, nimenomaan raskamat työpaikat, vaikka pitää taistella stereotypioita vastaan, mutta nämä tällaiset eh, työt, joissa nimenomaan miehet ovat ensisijaisia, niin he pääsivät takaisin pöihin. He ovat itse asiassa myös ensin joutuneet kärsimään ja sitten toiseksi sitten naiset, koska tämä vaikuttaa julkisiin palveluihin, yleisen edunmukaisiin palveluihin, joissa taas naiset ovat ykkösijalla. Eli pitää laittaa tämä talousmasina pyörimään, jos halutaan saada myös yhteiskunnallinen kone taas pyörimään. Te olette harmissani siitä, että tässä puhutaan lähinnä sellaista aloista, joilla miehet ovat ensisijaisia työvoimana. Tätä voidaan arvostella, mutta tilanne vain tällainen. Ei voi välttää sitä, että pitäisi nyt investoida sellaiselle sektorille, jossa miehet ovat eh, ylivoimaisessa asemassa määräisesti, mutta meidän pitää nyt kuitenkin saada aikaiseksi edistystä. Pitää vastustaa stereotypioita ja löytää myös naispuolisia hitsejä ja muita, mutta eh, ideaali maailmassanne teidän tarkastus olisi kyllä ihan hyvä. Minulta on pyydetty sille tukea. No ihan hyvä, voidaan ehkä muuttaa sitä ja sitten voin sitä tukea, mutta laitan tähän pikemminkin miinuksen sen takia, että todellisuus on mikä on. Kiitos herra Taravella. Inga ytterligare kommentarer. Muita Obrigada, senhora presidente. Eu não tinha pedido inicialmente, mas foi agora esta. Kiitokset. Minähän en pyytänyt puheenvuoroa, mutta nyt kun täällä käytiinkin keskustelua, niin haluaisin käyttää puheenvuoron. Kerron teille miksi. On selvää, että ensi ensivaiheessa kriisissä niin miesten työttömyys lisääntyy, mutta eihän se ole nykyinen tilanne. Eurostatin viimeisimmät tilastot osoittavat, että suurin osa työttömyydestä kohdistuu naisiin ja siksi on erittäin loogista tehdä tällainen tarkistus. Ja meidän täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota naisten työllisyyteen. Lisäksi mielestäni on olemassa maita, joissa naisten työttömyys on huomattavasti muita suurempi en nyt puhu pelkästään äh, tai ylipäänsä kaikista työttömistä. Totta kai miehiä on enemmän maailmassa, joten on myös enemmän äh, työttömiä miehiä. Puhun työttömyysasteista prosentteina. Joissain valtioissa naisten työttömyys on vain äh, suurempi kuin toisissa. Euroopan unionissa keskiarvokin osoittaa tähän suuntaan. Aivan kriisin alussa tilanne ei ollut tämä, mutta nyt naisia on työttöminä enemmän. Kiitoksia. Ruvak Mai vielä kommentti, että tulee nyt selväksi. Ensimmäinen osa kriisistä johtui kriisistä autoteollisuudessa. Miehet menettivät työpaikkansa, rakennusala Siksi miehet menettivät työpaikkansa. Mutta se oli tavallaan harhaa. Toinen osa kriisistä on iskenyt naisiin. Meillä on ollut osa-aikatyötä. Eivät ole olleet niin pitkään työmarkkinoilla. On erittäin keskeistä olla täsmällinen. Että täällä on vaikutuksia naisenkin. Siihen varataan vastaus. Kiitoksia Rouva Gmai. Näin päätämme keskustelun. Voimme toimittaa äänestyksen. Me äänestämme kyllä. Amendments 45. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puol- puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyyn. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti numero 60. Äänestys alkaa. Päättyy. Neljätoista, yksitoista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 pu, hylätty, me tarkistamme 68. Koneellisesti äänestys alkaa. Ja päättyy 12, 15 hylätty. Sitten 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 voimme äänestää, ne ovat identtiset, voimme äänestää yhtenä ryhmänä 72-76 asti. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77, sitä ei oteta äänestykseen. Seuraavaksi 78, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Me tarkistamme koneellisesti tämän toisen osan tarkistuksessa 78 äänestys alkaa. Ja päättyy.

vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 84. Se raukeaa. Seuraavaksi 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Siis numero 91. Äänestys alkaa. Ja päättyy.

Toinen osa puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 raukea. Siis 104 kyllä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 raukeaa. 105 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 107 ja 89 ovat identtisiä. Voimme äänestää niistä yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistamme koneellisesti Tarkistukset 107, 8 ja 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 7, 18. Ja yksi tyhjä äänikin. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100. Aisenkin tarkistamme 110. Koneellisesti äänestys alkaa. Vote Äänestys päättyy. Eikö? No, it's closed. no nyt päättyy. 9, 14, siis hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero yksi ei, eli kaksi seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi erillisäänestys Jonatosan kappaleen lausesta kahdeksan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta puolesta, siis ei puhuja puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 14 ja 15 raukkiavat. Seuraavaksi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Me tarkistamme koneellisesti numero 21. Äänestys alkaa ja päättyy 13, 14, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta. Siis, siis puolesta, puhut, puheenjohtaja korjaa, siis ensin puolesta, 24 puolesta ja vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 ja 8 raukeavat, eli seuraavaksi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai se raukeaa. Ei, se on lisäys. Äänestäkääpä. 29 puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 raukkia kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 raukkia eli 38 ja 39 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42. Me tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 41. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 9, 15, kolme tyhjää, hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 44 peruttu. Eli loppuäänestys ja koneellisesti äänestys alkaa. Ja päättyy 15 viisi, seitsemän. Onnittelut herra Tarabellalle ja varjosittelijöille ja koko valiokunnalle. Tack för ett bra samarbete. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä äänestyksen toimittamisen aikana sitten kohtaan yhdeksän. Nimittäin se on lausunto. Se menee ympäristövaliokunnalle. Aiheena on komission tiedonanto syövän torjunta, eurooppalainen kumppanuusohjelma. Tänään meillä on käsittely. Valmistelijamme tässä on Rova Tumseen. Annakin puheenvuoron Rova Tomsenille. Olkaa hyvä, Rova Thompson. Mrs Thompson. I think it's very good. Ehkä on hyvä, että osalli, Thank you very much, uh, Mrs. Uh, Chairwoman. Uh, we have, uh, we have the... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on nyt tämä mietintö, joka koskee syöpää Euroopassa. Se, mikä tässä on hyvin tärkeää, on se, että syöpä on hyvin tärkeä uhka sekä miehille että naisille Euroopassa. Mutta tärkeimmät syöpätyypit kuitenkin vaihtelevat sen mukaan, onko kyse mies vai nainen. Naisia koskee lähinnä rintasyöpä, kohdunkaulan syöpä, munatorvisyöpä ja niin poispäin rintasyöpä lisääntyy jatkuvasti Euroopassa. 275 000 naista saa rintasyövän vuosittain Euroopan unionissa. Komission tiedonannon sisältö on hyvin laaja ja mielenkiintoista, mutta on kuitenkin tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät sukupuolen, joita ei mainita syöpään liittyen. Yksi tärkeä asia on se, että 100 prosenttia naisista pitäisi seuloa rintasyövän, konukanosyövän ja muiden syöpien suuntaan vuosittain. Tämä on hyvin tärkeää, jos halutaan todellakin edistyä syövän torjunnassa on tärkeää, että tutkitaan sukupuolen ja syövän välistä yhteyttä. Olemme sitä mieltä, että on tehtävä selkeämpi yhteys syövän ja sukupuolen välille. Kiitos. Kiitokset äh, rouva Tomsen ja nyt sitten puheenvuoro on vapaan ja äh, annan ensimmäiselle puhujalle puheenvuoron. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook heel graag me... Rova Lyotard. Want ik denk dat ze een... Uh... Kiitokset. Haluaisin kiittää Rova Thompsonia. Mielestäni hän on tehnyt oikein hyvää työtä. Tiedän, että eh, sanoja on vain 1500 tai jotain sen suuntaista ja tiedän, että on vaikea tiivistää nämä asiat niin pieneen sanamäärään. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman täydennyksen, tai tulen siis esittämään näistä tarkistuksia. Kyse on ennaltaehkäisevistä toimista ja syövän varhaistunnistamisesta, erityisesti ajattelen tässä siirtolaisnaisia. Eri syövät esiintyvät useammin muilla kuin eurooppalaisilla naisilla. Esimerkiksi syöpää esiintyy erittäin paljon, paljon eteläamerikkalaisilla ja esimerkiksi kiinalaisilla naisilla ja tähän täytyy valmistautua. Ja sitten kun vielä ajatellaan näitä ennaltaehkäiseviä toimia, niin haluaisin kiinnittää huomionne vanhempiin naisiin. Väestöhän ikääntyy koko ajan ja syöpää esiintyy vanhemmilla naisilla paljon useammin. Ja kun puhumme ennaltaehkäisevistä toimista, niin täytyisi järjestää enemmän seulontoja vanhemmille naisille. Lisäksi kokemus on osoittanut, että tietyt väestöryhmät, joilla on tietty uskonnollinen tausta. Esimerkiksi tiedän joitain ryhmiä, väestöryhmiä Maltalta, niin heidän keskuudessaan seulonta ei ole kovin tervetullutta. He eivät halua osallistua syöpäseulontoihin ja haluaisimme löytää jonkinlaisen keinon eh, saada nämäkin ihmiset mukaan eh, ennaltaehkäiseviin toimiin. No, Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että määrättyihin tekniikoihin liittyy riskejä. Sataprosenttinen seulonta täytyy tehdä turvallisemmaksi, ei saa lisätä riskiä sillä, että seulotaan. Ehkäpä tarvitaan lisää tutkimusta. Lisäksi on olemassa uuden sukupolven syöpälääkkeitä, jotka eivät ole vielä kaikkien ulottuvilla, vain hyvin, harvat, tai hyvin harvoilla on varaa niihin. köyhyyttä hän esiintyy naisten keskuudessa paljon enemmän kuin miesten keskuudessa ja naisilla on vaikea päästä kynnyksen yli ja siksi täytyy saattaa lääkkeet naisten ulottuville. Tack fru. Kiitoksia Rova Liotard. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Paljadeli. Kiitoksia Rova puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys, jonka haluaisin esittää valmistelijallemme komission tiedon annosta. Onko siellä ajateltu jotain myös tutkimuksen tiimalta? Vai onko siellä vain tilannekatsaus, eikö tässä voitaisiin ajatella, että tuettaisiin myös tutkimusta? Eh, tack då. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Ovies. Eh, tänään rouva esimies. Kiitos puheenjohtaja. Komission tiedon antoa on todella kiitettävää. Ihan hyvä, että valiokuntamme on tähän laatinut lausunnon. Pitää tietysti korostaa syövän syitä, mutta jos puhutaan tiedosta ja tiedonjaosta, niin sitten on kyllä yksi avain sana komissionkin tekstissä – joka olisi kumppanuus. Jos puhutaan kumppanuudesta, niin sitten on otettava mukaan kaikki sidosryhmät aktiivisesti, terveysalan asiantuntijat ja potilasjärjestöt on otettava mukaan. Tämä on hyvin tärkeää. Ja tänä päivänä, jos puhutaan tiedon saannista, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyen, niin on havaittavissa eroja jäsenvaltioiden välillä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että kaikkien naisten on voitava saada tietoa ja ennaltaehkäisevää tietoa samalla tavalla. Tätä asiaa pitäisi korostaa tekstissämme. Ja sitten tämä 2013 ja sataprosenttinen seulonta suunnitelmissa. Tämä on nyt hyvin kunnianhimoista. On tämä myönteistä, mutta on oltava realistisia. Nyt meillä on talouden kriisitilanne ja pitää miettiä, voivatko jäsenvaltiot nyt todellakin toteuttaa kolmessa vuodessa tämän velvoitteen, erityisesti jos tällainen takaraja asetetaan kuin 2013. Ehkä meidän pitäisi pyytää nyt yksityiskohtaista strategiaa ja edistymisraportteja tähän koko prosessiin liittyen, sillä tämä on hyvin tärkeää. Kiitos, Rova Ovir. Seuraavaksi puheenvuoronsa Rova Thompson. Øh, det om øh, det, om... Kiitokset. No aloitan nyt tässä äh, rova Ovirista, eli tästä viimeisestä puheenvuorosta. Kysehän on siitä, että ennaltaehkäisemme sitä, että naiset sairastuvat syöpään, äh, kuten nykyisin tapahtuu äh, ja vuosittain yli parisataa tuhatta naista sairastuu syöpään Euroopassa ja meidän täytyy ryhtyä jonkinlaisiin toimiin. Tanskassa on kokemusta siitä, ettei tässä ole kyse ainoastaan siitä, etteikö maassa olisi valinnanvaraa, vaan tässä on myöskin huomioitava alueellinen näkökohta. Jos esimerkiksi nainen ei asuu jossain seulontapaikan lähellä, niin hän ei yleensä mene tällaisiin seulontoihin, joten eh, täytyy ajatella alueellisesti. Me haluamme varmistaa, että naiset käyvät seulonnoissa ja eh, että sellaisia seulontoja on heidän ulottuvillaan. No, joka tapauksessa alueellisiin toimiin täytyy ryhtyä. Muussa tapauksessa naiset eivät yksinkertaisesti käy seulonnoissa. Mutta olen kyllä täysin samoilla linjoilla siitä, että eri järjestöjen ja sidosryhmien täytyy päästä mukaan näihin toimiin. Kun kyse on siitä, että komissio tukee näitä toimia, niin totta kai me voimme vaatia sitä parlamentista käsin. On olemassa monenlaisia välineitä työmarkkinoilla ja EU:ssa ylipäänsä, joita voisi hyödyntää tässä yhteydessä. Kun naiset ovat sairaita, heidän on vieläkin vaikeampaa järjestää itselleen tällaisia hoitomahdollisuuksia. No sitten nämä siirtolaisnaiset, joista oli puhe. Eli intialaiset, kiinalaiset ja eteläamerikkalaiset naiset, joilla on geneettisiä yhtäläisyyksiä. No itse asiassahan kyse on eurooppalaisesta rodusta. Eteläamerikkalaiset naiset ovat itse asiassa eurooppalaista rotua. Ehkä tämä liittyy siihen. Ähm, Kiitoksia, Rova Zaborska on vielä pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Olen pahoillani, että palaan vielä asian ja esittelijän tai valmistelijan jälkeen pyysin puheenvuoroa, mutta pari lyhyttä kommenttia. Meidän pitäisi todellakin miettiä, ehkä yhdessä komission kanssa, miten me voisimme käyttää EUn varoja ei pelkästään tutkimuksen tukemiseen, vaan myös ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Me puhumme täällä talouskriisistä, sanomme, että ihmisi, tai valtiolla ei ole riittävästi varoja käyttää, osoittaa sitä myös tälle alalle. Minä uskon kuitenkin, että Euroopan unionin pitäisi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Tietää, minne panna varoja. Missä varoja on käytettävissä ja varmasti syövän pitäisi olla tässä tärkeällä sijalla. valmistelijalle haluaisin todeta, mutta kyllä myös tukea häntä kohdassa yksi, kun hän puhuu siitä, että meidän täytyy tehdä perustutkimusta, miettiä syövän ja sukupuolen välistä yhteyttä, mutta mielestäni meidän pitäisi löytää myös kunnolliset nimet syille. Ei puhua vain vaarallisista aineista, niiden vaikutuksista ihmisen tai ympäristöön. Se on aivan liian yleisellä tasolla. Kansalaiset eivät edes kanna huolta siitä, koska kuvittelevat, että ei sillä ole vaikutusta heidän elämäänsä. Mutta jos pannaan kunnon nimi näille syille, se merkitsee sitä, että kansalaiset pystyvät myös selviytymään torjunnasta. Tiedät aivan tarkalleen, mistä aineista on kyse mitä niillä on vaikutusta heidän tilanteeseensa. Kiitoksia Rova Zavorska. Ja valmistelija saa vielä kommentoida, olkaa hyvä. E no, olen täysin samaa mieltä Rova Saborskan kanssa, nimittäin eh, siitä, että nämä varat täytyy kanavoida ennaltaehkäisyyn. Voimme todeta, että että äh, sairaus lisää työstä poissaoloja ja sehän äh, maksaa vieläkin enemmän. No sitten siitä, että naiset saavat lapsia aina vain myöhemmin ja se sitten johtaisi lisääntyviin rintasyöpätilastoihin. No, tämä on tietenkin syy sille, miksi naisten täytyisi saada aikaisemmin lapsia, mutta se on tietenkin vaikeaa tämän päivän eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Kiitoksia Rova Thompson. Sitten aikataulusta. Määräaika tarkistusten jättämiselle Toinen helmikuuta puolelta päivin äänestys valiokunnassa 23. helmikuuta ympäristövaliokunnassa äänestetään 16. maaliskuuta ja on ajateltu, että äänestämme täysistunnossa huhtikuussa. Voimmeko nyt lyödä lukkoon tämän aikataulun? Emmeköhän näin voi tehdä. Seuraava kohta esityslistalla Rova Estrella. Siinä keskustellaan nyt tarkistuksista hänen mietinnössään raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai viettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä. Tästähän olemme jo keskustelleet aikaisemmin valiokunnassa. Kuten kollegat tietävätkin, asia palasi meille täysistunnosta heinäkuussa 2009 rouva Estrella, tai siis valiokunnassa on väitetty, että Rova Estrella uudessakin parlamentissa käsittelee tätä aihetta. Ja nyt ollaan niin pitkällä, että meillä on jo tarkistuksiakin tullut. Kaikki tarkistukset on käännetty kaikille kielillekin, eli nyt voimme käsitellä tarkistuksia. Aloitetaan siten, että Rouva Estrella, varapuheenjohtajamme, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, Rouva Estrella. Obrigada, senhora Kiitos, puheenjohtaja. Ei nyt ole ensimmäinen kerta tällä palkalla, kun tätä asiaa käsitellään, sillä me jo ehdimme käsittelemään ehdotustani aikaisemmassa vaiheessa ja nyt katselemme minulle esitettyjä tarkistuksia, mitä ovat tehneet eri edustajat eri poliittisista ryhmistä. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä siitä, kuinka tärkeitä panoksia olette antaneet. Olen saanut 163 tarkastusesitystä ja hyvin erilaisia ne ovat. Tämä tekee selväksi sen, kuinka paljon tämä asia kiinnostaa ja kuinka paljon tähän direktiiviin halutaan osallistua. Jotkut tarkistukset ovat päällekkäisiä, toiset taas ovat mutta vaan samaan suuntaisia. Ja tämä tekee mahdolliseksi sen, että pystymme varmasti joistain tarkistuksista sopimaan tällaista. Itse toivon, ja tämä haaste on nyt meidän kaikkien edessä, että voisimme tehdä yhteistyötä varjoesittelijät kaikista eri poliittisista ryhmistä, jotta voisimme saada aikaiseksi mahdollisimman pitkälle sovitun yhteisen kannan. Tämä direktiivi on äärimmäisen tärkeä ja kaikki haluavat tietysti käsitellä tämän asian mahdollisimman nopeasti loppuun. Tiedän, että meillä on vielä joitain kompastuskiviä edessämme, mutta kuten jo sanoin, olisi hyvä päästä laajaan konsensukseen niin että mahdollisimman moni osallistuu tähän työhön ja olisi myös hyvä voida viedä täysistuntoon uuden aikainen ehdotus, joka huomioi naisten tarpeet ja perheiden tarpeet Euroopassa. Sellaisen ehdotuksen, joka ottaisi huomioon myös sen, että lasten etu on asetettava ykkössijalle. Minä olen täällä edessänne hyvin joustavana ja avomielisenä, mutta on kuitenkin sellaisia tarkastuksia, joita en missään nimessä pysty hyväksymään. Kyseessä ovat sellaiset ehdotukset, joiden tarkoituksena on poistaa artikla 141 oikeusperustasta. Tätä en voi hyväksyä, että perussopimuksen tämä artikla vedettäisiin pois, sillä tällä mentäisiin takapakkia verrattuna itse komission ehdotukseen. Tässä arvovaliokuntahan oli sitä mieltä, että kyseinen ehdotus oli aika rajoittunut ja aika epäkunnianhimoinen. Jos nyt sitten me, jotka olemme aina taistelleet sen puolesta e, ja puhuneet sukupuolen välisten tasa-arvon ja tasavasti mahdollisuuksien puolesta ja edistäneet työelämän ja perheelämän yhteensovittamista. Emmehän me nyt mitenkään voisi nyt toimia sillä lailla, että täältä poistettaisiin artikla 141 tämän direktiivin oikeusperustasta. Ja tästä syystä me naisten ja tasa-arvon valiokuntana voimme ainoastaan pyrkiä edistämään tasa-arvoa ja perhe- ja työelämän yhteensovittamista. Sitten on jotain muitakin ehdotuksia, jotka liittyvät esimerkiksi työaikoihin ja epätyypillisiin siin. Niitäkään en voi hyväksyä. Jos ajatellaan pitkiä työpäiviä ja epätyypillisiä töitä. Niistä voi olla haittaa naisten terveydelle ja on sellaisia ehdotuksia, joissa sanotaan, että näissä tapauksissa naisella ei pitäisi olla velvollisuutta tehdä lisää tai tehdä yö, töitä, mutta tämä ei ole sama asia kuin jos tehdään töitä esimerkiksi pyhäpäivänä sunnuntaisin, ainakin joissain ammateissa. Eli ei tässä nyt voida mennä sellaiseen tilanteeseen, että naisia loppujen lopuksi syrjittäisiin sen takia, että he eivät pystyisi samalla tavoin toimimaan niin kuin työmaailma vaatii, samalla tavoin kuin miehet. Eli siis yksi asia on se, että tehdään töitä sunnuntaina, päivällä. Tämä on eri asia kuin yötyön tekeminen tai ylityön tekeminen. Kaikki tiedämme, mikä tämän direktiivin suurin kompastuskivi on, kun pyritään konsensukseen. No kyseessä on isyysloma. Ja siksi pyytäisin nyt, että tulkit siellä tulkkauskopeissa vähän auttaisivat auttaisivat minua. Yksi asia on vanhempain loma ja toinen asia on isyysloma. Näitä ei pidä sekoittaa. Vanhempainloma on sekä miehille että naisille, isille ja äideille, mutta sitten meillä on toisaalta isyysloma. Ja tämähän on samanlainen loma kuin äitiysloma, mutta varattu vain isälle. Eli tehkää, olkaa hyvät nyt ero näiden kahden välille. Sitten ei pidä myöskään sekoittaa keskenään asioita, niin että mekin sitten sekoittaisimme nämä asiat ja sanoisimme, että vastustamme isyyslomaa sen takia, että vanhempainlomasta on jo neuvoteltu työmarkkinaosapuolten kanssa, eikä tarvita isyyslomaa, mutta tämä on eri asia, hyvät naiset ja herrat. Ja sitten tämän lisäksi Vanhempain loma on sopimus, josta neuvoteltiin työmarkkinaosapuolten kanssa ja se löytyy eri direktiivistä. Tuo direktiivi ei kuitenkaan liity mitenkään tähän. Ja sen käyttö on todella vähäistä, koska kyseistä lomasta ei makseta mitään palkkiota, sillä moni tai mitään päivärahaa sen takia, että moni ei pysty ottamaan tätä käyttämään hyväkseen sitä, koska heiltä menisi tällöin rahaa pois ja päinvastoin hän tarvitsee enemmän rahaa tuossa vaiheessa. Mutta jos nyt unohdamme tämän vanhempainloman, se on siis eri asia. Tietysti monissa jäsenvaltioissa kohdellaan asioita aina yhdessä. Toisaalta siis vanhempainlomaa, äitiyslomaa ja isyyslomaa. Ehkä myöhemmässä vaiheessa tämä on oikea tie, että laitetaan kaikki nämä erilaiset lomat, äitiys, isyys ja vanhempainlomat yhteen ja samaan tekstiin, yhteen ja samaan direktiiviin, niin kuin Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa ja joissain muissa jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi haluaisin mainita, että isyysloma on jo olemassa suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Se on olemassa jo monen maan kansallisessa Ja sen takia on todella vaikea ymmärtää, on todella vaikea nyt ymmärtää, etteikö tässä olla nyt valmiita muokkaamaan eurooppalaista lainsäädäntöä siihen suuntaan, mihin on jo menty kansallisessa lainsäädännössä ja mukautumaan itse vallitsevan tilanteeseen. Tämä vallitseva tositilannehan on se, että pitäisi isyysloma laittaa äitiysloman rinnalle. Ne ovat yhden kolikon kaksi eri puolta, eli oikeus olla lasten kanssa. Ja tämähän koskee sekä miehet että naisia. Jos halutaan katsoa nykyaikalla tavalla sitä, minkälainen vastuu miehillä ja naisilla on perheessä. No kaikkihan vie siihen suuntaan, että tähän äitiys, äitiyslomadirektiivin pitäisi ottaa mukaan myös isyysloma. Ja lopuksi sanoisin seuraavaa. Toivottavasti saamme aikaisiksi nyt hyvän sopimuksen Toivottavasti kaikki tekevät voitavansa, jotta tämä ehdotus paranisi ja saataisiin ajan tasalle ja lopullinen direktiivi olisi eteenpäin katsova. Ei voida säätää lakia ajatellen vain tätä päivää, vaan pitää ajatella tulevaisuutta. Ja tässä mielessä mainittakoon että tämä direktiivi on ollut olemassa jo 16 vuotta. Ja tämä seuraava direktiivi, jota nyt lähdetään tarkastamaan, on todennäköisesti voimassa 10 tai kaksi. Eli meidän pitää tuleekin ajatella tulevaisuutta, kun ehdotuksiamme teemme. Eli vielä kerran kiitos kaikille panoksistanne. Olen vakuuttunut, että yhdessä saamme aikaiseksi hyvän sopimuksen. Ja tämä voimistaa kaikkea sekä parlamenttia että Euroopan perheitä. Kiitoksia. Rovesterella Rova Thompson, olkaa hyvä. Kiitokset. ofte har haft besøg af kommissionen, som kommer for at fortælle om løngabet mellem kvinder. On mielenkiintoista, että tässä valiokunnassa komissio tulee tänne myös meitä tapaamaan ja nähdään myös palkkakuilun merkitykset. Naiset ja miehet eivät ansaitse samalla tavalla kuin vasta sitten kun perheet muodostetaan. Mutta on ihmeellistä, että Naiset ansaitsevat hyvin, jos heillä on lapsia, mutta miehet enemmän, jos heillä on lapsia. Siis Naisethan kantavat vastuun kodista, perheestä, lapsista ja miehet työskentelevät aina vain enemmän. Ja jos me haluamme saavuttaa tasa-arvon työpaikoilla, niin silloin meidän täytyy yksinkertaisesti aloittaa tasa-arvon aikansaaminen kotoa perheistä. No pari viikkoa ei ole paljon, mutta se on ainakin alku siitä kaikki alkaa ja se on viesti myöskin, jonka Eurooppa lähettää ulkomaailmalle. Ja tässä yhteydessä mielestäni on tärkeää, että valiokunta ja pääosasto, valiokunnassa on pääosaston vanha edustaja, pääsihteeri ja komission ura on hänellä takanaan. Ja se, mitä olemme nyt häneltä kuulleet, niin sellaisissa tilanteissa, joita, jotka vaikuttavat tähän, niin silloin laaditaan lakeja. Ja EU-tahan nimenomaan leimaa se, että se toimii edelläkävijänä, se reagoi nopeasti tällaisiin tilanteisiin ja se on aina laatinut määräyksiä ennen kuin jäsenvaltiot ovat niitä pyytäneet. No nyt meillä on hyvin paljon jäsenvaltioita ja yhtäkkiä meillä on pari viikkoa. No, nyt jotkut jäsenvaltiot eivät pysy mukana tässä tässä vauhdissa. Siksi emme voi yhtäkkiä mennä asioiden edelle tai laatia tällaisia edistyksellistä, tällaista edistyksellistä lainsäädäntöä. Kaikki eivät pysy yksinkertaisesti mukana. Kaksi viikkoa isyyslomaa, se täytyisi kirjata kaikissa maissa joka tapauksessa lakiin. Kiitoksia Rova Thompson. Rouva Lucas, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia Rova Estrellalle hyvästä mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä hänen kanssaan ja hänen lähestymistä vastaan. Olen kovasti samaa mieltä hänen ja Thompsonin omaksuman linjan kanssa. Vihreät ovat tehneet vain kaksi tarkistusta. Ensimmäinen liittyy siihen, että meillä olisi 24 viikkoa äitiyslomaa. Tiedämme, Monissa jäsenvaltioissa on 18 viikkoa. Estrella menee oikeaan suuntaan 20 viikkoa, mutta haluaisimme myös tasa-arvojärjestöjen suosituksia niin, että olisi 24 viikkoa. Se on meille tärkeää. Toiseksi vain täydentäisin sitä, että tämä mietintö huomioi myös isyysloman. Totta kai se on ollut kiistallanainen kysymys, mutta nyt on selvä enemmistö olemassa valiokunnassa sen puolesta. Me tiedämme, että paljon on kauniita sunnuntai-puheita siitä, että on tasapaino työ- ja perheelämän välillä, mutta harvoin annamme kuitenkaan mitään konkreettisia mahdollisuuksia edistää tätä tasapainoa konkreettisella tasolla niin, että saadaan isyyslomaa kaksi viikkoa on yksi askel oikeaan suuntaan kaikkialla Euroopassa sen varmistamiseksi, että näin päästä lähemmäksi tavoitetta. Yhtä lailla on tärkeää, että isyysloma on pakollinen ja palkallinen. Usilla ei ole, perheellä ei ole edes varaa, se ei ole järkevää. Ehkä se vaikuttaa yksinkertaista kompromissilta, mutta ei välttämättä toimi, se täytyy olla pakollinen ja palkallinen. Ja mielestäni näin täytyy edetä, kuten Rova Estrellakin on ajatellut. Toivottavasti saamme sopimukseen tämän mietinnön kohdalla. Olemme kuukausien ajan jo puhuneet, kuten tiedätte, mutta vihreät pääosin tukevat mietintöä. Toivottavasti saadaan se nyt piakkoin päätökseen. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Klaas, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Rova Estrella teillä on nyt koko joukko tarkistuksia edessänne ja se osoittaa, että kierrämme kehää. En nyt näe oikeastaan suurta lähestymistä, jota edustaja Lukaskin halusi nähdä. Edelleenkin tässä menevät asiat sekaisin ja nyt kun kuulimme Espanjan tasa-arvoministeriä, niin en voi sanoa, että ymmärtäisin, mitä neuvostokaan oikein haluaa tässä asiassa. Halutaanko tässä äh, nyt todellakin parantaa äh, äitiyssuojaa? No, tämä ei ole nyt oikea tie. Rova Estrella, te puhutte isyysajasta ja vanhempainajasta. En oikein ymmärrä, mitä muuta isä sitten on kuin vanhempi vanhempain vapaaseenhan liittyy isä olennaisesti. Hän on toinen vanhemmista. On selvää, että äiti tarvitsee äitiyslomaa, koska hän synnyttää. Ja sitten meidän on nyt vain selvitettävä, miten isä sidotaan tähän koko hommaan. Minä ymmärrän, että isää tarvitaan, jotta äiti voi rentoutua ja levätä tästä raskaasta synnytyksestä ja isä, isällä on oikeus sitten myöhemmin olla lapsen kanssa. Isä on osa vanhempia ja näin meidän täytyy tunnustaa tosiasiat ja näin se nyt vain on. Ja kollega Thompsonkin sanoi, että emme voi jäädä jäsenvaltioiden turvassa jälkeen. Ja minun täytyy sanoa tämä sama Saksan osalta. Meillä on paljon laajempi turva ja me olemme hoitaneet sen eri tavoin. Siksi vetoan teihin kaikkiin, että näemme nämä sidokset näemme sidokset siihen, mitä jäsenvaltioissa on jo olemassa. Voin sanoa Saksan osalta, että meillä on 14 viikkoa äitiyslomaa. Meillä on vanhempain vapaa vuoden ajan ja meillä on kaksi kuukautta isälle. Se on vain isälle varattu. Isä voi ottaa tämän kahden kuukauden ajan ja saa sitten palkkaa. Jos ei hän halua, niin hän ei sitten ota sitä. Hän jatkaa työssä. Tämä on hyvä asia, se on uusi uusi asia Saksassa ja se toimii. Ja miksi kaikki halutaan nyt heittää samaan kassiin ja sekoittaa sitten ja jälleen keksiä jäsenvaltioille jotain uudenlaisia järjestelyjä? Haluan siis vedota Rova Estrelaan, että hän lukisi Niblerin, Thomas Mannin ja minun tarkistuksen hyvin tarkasti. Tämä tarkistus menee siihen suuntaan, että me näemme täysin selkeästi sen, mitä jäsenvaltioissa on jo säädetty yhtäältä äitiyslomasta, toisaalta vanhempainvapaasta ja kolmanneksi sitten isyysvapaasta. Nämä kaikki on jo monissa jäsenvaltioissa säädelty ja nämä pitää nähdä selkeästi ja ymmärtää, mitä hyvää on jäsenvaltioissa jo saavutettu. Me haluamme säilyttää sen perheiden nimissä, perheiden hyväksi ja äitien turva, äitiysloma on minulle hyvin tärkeä. Se on tärkeä ja se aika alkaa jo ennen synnytystä ja se jatkuu synnytyksen jälkeen. Se on tärkeää, että se säilytetään. Ja sitten vanhempain vapaa, vanhempain loma, se koskee sekä äitejä että isiä ja se erotetaan tästä äitiyslomasta kokonaan. Tack. Kiitoksia seuraavaksi. Herra Romeva. Eh, Kiitoksia. Olen nyt vähän yllättynyt tämän äskeisen puheenvuoron jälkeen varsinkin tunnustan koska jos tämä nyt niin selvää on, niin miksi niin paljon aikaa on mennyt sitten tämän saavuttamiseksi? Täytyy nyt muistuttaa mieleen, että me olemme viime kaudellakin tästä keskustelleet. Olimme se pystyneet jotain saavuttaneet, mutta emme päässeet mihinkään eteenpäin, koska ihan viime metreillä törmäsimme yllätykseen. Kansanpuolue esti tämän yhdessä liberaalien kanssa. Täytyy nyt vähän muistella asioita ja, ja tästä syystä nytkin tänään keskustelemme siitä. Se ensin ja kaksi jos mennään itse asian ytimeen, minä uskon rouva Estrella hyvin sen jo esittelee. Jos kerran on kyse siitä, että taataan naiselle oikeuksia, joka on juuri synnyttänyt ensinnäkin omat oikeudet, jotka kuuluvat hänelle itselle naisena, kollega sen hyvin esitteli, jos ajatellaan palautumista, toipumista, ja kuten Lukas otti aikaisemmin, me olemme myös ajatelleet, että se olisi 24 viikkoa tämä loma vapaa. Se on myös WHOn vähittäissuositus, siis kuusi kuukautta, puoli vuotta, että voi palautua fyysisesti. Se on yksi juttu. Se liittyy naiseen, koska hänestä on tullut äiti, että hän toipuu synnytyksen jälkeen. Ja tähän liittyen loogisesti totta kai myös isyyslomaa, jotta voi sitten kun nainen ja äiti toipuu, saa mieheltä tukea, isältä tukea niissä tapauksissa, kun isä nyt on joka osallistuu siihen prosessiin. Kaikissa perheissä nyt ei ole tietenkään. Ehkä se on toinen juttu sitten. Mutta kuitenkin yhteensovitettavissa nämä oikeudet kuitenkin ovat näiden kanssa. Totta kai meidän on Vähimmäistasona kuitenkin tämä tunnustettava, että ei ole pelkästään tarve, vaan velvollisuuskin. Tätä nyt tässä suunnitellaan, kun me käy, ymmärrämme tämän keskustelun. Ainakin jos viitataan viimeiseen puheenvuoroon, niin emme olekaan enää samaa mieltä. Miksi on niin vaikeaa löytää tukea neuvostossa? Tämä on nyt ensimmäinen käsityksen. Olen iloinen, että totta kai käsitteellisesti olemme kyllä samaa mieltä, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeä perustavanlaatuinen kysymys. 43 tarkistus esimerkiksi muiden joukossa hyvin täsmällisesti sanoo ja pyytää, että on aika selväkin sitä paitsi, että vähimmäistasona kaksi viikkoa mutta ehkä ne eivät ole pakollisia, velvoittavia. Se siinä on moni Ja me haluamme sen pakolliseksi nimen, että voidaan todellakin taata, ettei se ole eh, välttämättömyys ja velvollisuus. Ainakin me ymmärrä tämän niin. Että olisi jäsenvaltio kuitenkin liikkumavaraa ehkä sitten, että olisi nämä kaksi viikkoa ainakin, ehkä jotkut menevät pidemmällekin. Ehkä nyt halutaan kompromissia, mutta kuitenkin jotta se olisi riittävää, niin se pitäisi olla pakollista. Olemme samaa mieltä tästä siis. Mutta täytyy olla kuitenkin vilpittömiä, kun puhumme tästä, että täytyy luoda tällainen isyysloman velvoitekin, kuten rouva Estrella totesi. Ja minä korostan, ja se on ikään kuin lisää siihen oikeuteen, joka naisilla on synnytyksen jälkeen. Ja vielä lopuksi Kaksi, kaksi juttua vielä. Ensinnäkin, että se alkaa synnytyksestä lukien. Olisi nimittäin vaarallista, että me lykkäämme, että me rupeamme leikkaamaan niin, leik, niin, että se alkaisi ennen synnytystä. Että hän, hänellä on kuitenkin raskana ollessaankin annettavanaan paljon ammattielämässä, työssään. Jos tätä äitiyslomaa leikattaisiin tästä päästä, niin se olisi väärin ja se olisi vaarallista. Ainakin meidän ryhmämme olisi tällaista ajatusta vastaan. Ja lopuksi, ja tämä teema liittyy enemmänkin kääntämiseen kuin mihinkään muuhun. Joissakin englanninkielisessä versiossa puhutaan esimerkiksi tarkistuksessa kaksi siinä, että work, life, work ja life sovitetaan yhteen. Englanninkielinen toisiinto on aika laaja, mutta espanjaksi se on jotain muuta ja siinä pyytäisi kiinnittää huomiota, se on ikään kuin perhe- ja ammatti työelämän sovittaminen. Ei ole kyse tästä, vaan siinä, että henkilökohtainen, on sitten perhettä tai ei, yhdistetään työelämään. Ainakin tehdä eri kieli osa pitäisi tämä tarkistaa, ettei tule tällaista sekaannusta. Se saattaa johtaa epäilyihin. Muuten olen samaa mieltä, että englanninkielinen toisinto on se todistusvoimainen tässä ollaan myös tarkistuksia tekemässä. Kiitoksia. Äh, tack. Kiitoksia. Sitten rouva Lulling. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan eksi. Ensiksi haluaisin täsmentää, että ei tässä EPP ole lähtenyt jumiuttamaan asiaa, kun hyväksytty teksti. Odottakaa nyt hetkinen, minä kyllä selitän tämän asian. Siis kun tämä asia, joka hyväksyttiin, lähetettiin näistä asian valiokuntaan, valiokunnassa hyväksytty teksti oli aivan täysin kelvoton lainsäädäntötekstiksi. Se oli kelvoton ja sellainen, jota ei pystyttäisi soveltamaan. Eli me näin pelastimme parlamentin. Parlamentti olisi tehnyt itsensä naurunalaiseksi, jos se olisi hyväksynyt tämän tekstin. Mutta nyt me voimme todeta Ja meillähän päinhän sanotaan, että sen pahempaa kuuroa ei ole kuin se, joka ei halua kuulla. Ja rouva esittelijä on tässä yksi tällainen kuuro. Hän ei ole ainoastaan uudelleen laatinut huonoa tekstiä, vaan hän on tehnyt sitä vielä pahemman, se on vielä sekavampi ja vielä sotkuisempi, jos hyväksyisimme tällaisen tekstin, joka on täysin soveltumaton lainsäädäntötekstiksi. En tässä saa unohtaa, että me tässä laadimme lakia, ei kyseessä ole oma-aloitemietintö, johon voi laittaa ihan mitä tahansa, ja kaikki toiveajattelut laittaa sinne ja tehdä sellainen ostoslista kaikenlaista asioista, mitä tulee mieleen. Työnantajat ja työntekijät, heidän on pystyttävä todella nyt soveltamaan yksinkertaista tekstiä, joka on selkeä ja jonka tavoitteena on nimenomaan äitiyden suojelu. Tähän tällä komission ehdotuksella pyritään. Ei saa unohtaa, että meillä on jo kaksi eri oikeudesta tekstiä. Ensinnäkin äitiyden suojelun liittyen ja sitten toisaalta vanhempainloman liittyen. Itse asiassa me olemme juuri hyväksyneet tekstin, joka tekee mahdolliseksi soveltaa juridisesti työmarkkinaosapuolten sopimuksia liittyen vanhempainlomaan. Tämähän on juuri tehty ja nyt sitten taas alatte taas tässä näitä asioita näpertelemään ja näinhän teette aina silloin, kun kyseessä on äityyden suojelu ja te sitten toimitte niin, että sekä naisista että miehistä tulee melkeinpä työkyvyttömiä, heille ei työtehtäviä voi antaa. Jos katsotte tiettyjä kohtia, minä olen hyvin paljon aikaa tässä joulun ja uuden vuoden välillä käyttänyt siihen, että pyrin ymmärtämään, mihin tässä oikein pyritään. Isät eivät tämän mukaan enää voisi tehdä yötyötä silloin, kun heillä on alle yksivuotias lapsi. Ymmärrättekö, mitä tämä tarkoittaa, jos ajatellaan miesten työskentelykykyä. Tehän pyydätte, että miehet, jotka ovat lisääntymisiässä, ja tämähän jatkuu pitkään, pitkään, että he saisivat saman terveyden suojan kuin raskaana olevat naiset. Näin heistä tulee pitää etsiä jostain eunukkeja, jos halutaan jonnekin maan alle kaivoksiin ihmisiä työskentelemään. Ymmärrättekö, mihin tämä ehdotus johtaa? Varmasti tässä on oikein hyviä tarkoitusperiä mielessä, mutta kaikenlaista voi kuvitella. Voidaan kuvitella vaikkapa, että miehet ja naiset, jotka ovat lisääntymisikäisiä, eivät vaikka tekisi enää töitä ollenkaan. Kaikkeahan tähän voi laittaa. En sitten kyllä tiedä, olisivatko lapset kovinkaan onnellisia, sillä kyllä – Meillä on miljoonia ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä työs, työtä, mutta eivät pysty, koska töitä ei löydy. Eli nyt ei saa viedä työskentelyn mahdollisuuksia miehiltä eikä naisilta näillä tällaisilla ehdotuksilla, joita on loppuun asti mietitty, vaikka hyvä ajatus olisi tässä taustalla, jos halutaan todellakin suojata äitiyttä ja vanhempainlomaa ja isyyslomaa. No, pyytäkää näitä, mutta tässä tapauksessa palauttakaa ehdotus komissiolle ja pyytäkää, että komissio tekisi meille tekstiehdotuksen, sillä nämä tarkastukset, mitä meillä on nyt tässä edessä, eivät paranna tekstiä sellaiseksi, että siinäkin tapauksessa, että se siis hyväksyttäisiin täysistunnossa, koska tämähän on poliittisesti jo epäkorrektia vastustaa näitä kaikkia ehdotuksia, jotka ovat ristiriitaisia ja tekaistuja ja todellakin kohtuuttomia, jos eh, ajatellaan sellaista lainsäädäntötekstiä, joka pitäisi pystyä soveltamaan yrityksissä ja työntekijöiden kannalta. Eli pyytäkää komissiolta uutta tekstiä, pyytäkää, että komissio tekee meille ehdotuksen, joka on lainsäädäntöteksti, joka kattaa samalla äitiyden suojan, vanhempainlomaan ja isyyslomaan. Mutta komissio on kuitenkin moneen kertaan sanonut, että he haluavat erilliset tekstit, lakitekstit näitä eri suojatoimia varten. Eli puhukamme nyt ainoastaan äitiyden suojelusta tässä yhteydessä. Työmarkkinaosapuolet juuri neuvottelivat uudesta aloitteesta. Hehän olivat aloitteellisia myös vanhempain loman osalta ja tällä hetkellä he juuri neuvottelevat tällaisesta aloitteesta, josta voitaisiin tehdä juristi sitova direktiivin muodossa isyyslomaa koskien. Kannattaisi jäädä odottamaan tätä, mutta jos todella haluatte mennä nopeasti eteenpäin, niin tässä tapauksessa pitäisi keskittyä äitiyden suojaamiseen, sillä sehän on kaikkein oleellisinta, jos todella, todella halutaan suojata äitiä ja lasta, mutta jos kaikki asiat nyt pannaan sekaisin, niin tässä ei kyllä päästä yhtään mihinkään, sillä vaikka asia menisi äänestykseen ensimmäisessä käsittelyssä, jossa olisi mukana kaikki nämä ehdotukset, jotka eivät liity yhtään mitenkään naisen ja lapsen suojelemiseen, niin sitten voitte kyllä havaita, että toisessa käsittelyssä epäonnistutaan aivan täysin. Ja te lykkäätte näin äitiyden suojelun parantamista. Minä nyt lopetan tähän. Minä puhuisin vaikka kaksi tuntia, jos lähtisin kaikkia näitä eri ehdotuksia kommentoimaan, mitä täältä löytyy näistä eri tarkastuksista ja itse tekstistä. Rouva Lulling, ei tässä ole ihan kauheasti aikaa, jos ajatellaan, että vedetään jotain asioita yhteenkin vielä. Niin puheenjohtaja, tiedän, että ette pidä sellaisten asioiden kuuntelemista, mikä ei teille kelpaa, mutta nyt täällä kyllä valitsee demokratia. Meilläkin on oikeus puhua ja me haluamme, että asiat menevät eteenpäin ja koska me haluamme, että ne edistyvät, niin tästä syystä me rohkenemme sanoa, että tämä on naisia ja miehiäkin vastaan. Mutta te teette nyt ihan miten haluatte ja minä voin kyllä luvata teille, että tämä tulee olemaan epäonnistumaan. Kiitos Rova Lullingi, voin taata sen, että me olemme kaikki kuulleet kaikkia kollegoja. Meillä on vain 20 minuuttia aikaa kokousta ja täällä on pitkä puhujaluettelo tässä hi- hienossa asiassa. Rova Cornelissen ja sen jälkeen Zaborska Cornelissen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No niin, olen samaa mieltä Rova Lulin kanssa. Joskus parlamentti joutuu naurunalaiseksi tämäkin valiokunta. Mutta kokonaan muusta syystä kuin tästä nämä mietinnön takia. Kyllä, varsinkin tiedämme mistä syystä. Minä olen kovasti samaa mieltä Rouva Estrellan omaksuman linjan kanssa. Haluaisin nähdä tämä laajemmissa puitteissa, kun seuraavan kymmenen vuoden aikana väestö vanhenee ja ankaralla kädellä. Me tarvitsemme kaikkia miehiä ja naisia, joita vain löytyy työmarkkinoille, jotka kynnelle kykenevät ja haluamme totta kai halus saada lapsia ja myös, että naiset pääsevät paikoille ja haluamme, että vanhemmat voivat yhtä lailla hoitaa lapsia. No jos haluamme kaiken tämän, niin sen ei pelkästään pidä olla mahdollista, että kaikki voivat hoitaa ja tehdä työtä, vaan sitä tulee myös houkuttelevaa naisille olla työelämässä ja miehille olla kotona hoitamassa lapsia. Lai, säädökset ovat tärkeitä tässä. Naisilla täytyy olla synnytyksen jälkeen riittävästi lomaa, etteivät kuitenkaan joudu jättämään työmarkkinoita. 20 viikko, viikkoa on vähimmäismäärä ehdottomasti Ruvaistan esityksen mukaisesti entisenä työnantajana entisissä niin oli se, että jos loma on liian lyhyt, niin he käyttävät lomapäiviä sitten myöhemmin, kun he todella ja sitten kun tarvitsisivat lomaa, ottavat sairaslomaa tai joutuvat ottamaan sairaslomaa äitiyslomaa pidentääkseen. Kaikki tämä maksaa paljon työnantajille enemmän kuin muutoin olisi, varsinkaan työnantajien näkökulmasta, jos loma olisi vähän pikkasen pidempi. Äh, äitiysloman aikana on helpompi myös löytää korvaväkeä, jos se on pidempi, heidän täytyy perehdytä työhön niin edelleen. Siis oikeastaan seuraukset työnantajille – eivät ole kovin merkittäviä. Ehkä heillä olisi jopa parempi näin. On totta kai myös tärkeää, että miehet saavat palkallisen lomaan. Jos ei se ole palkallista, he eivät mene lomalle. Usein olla miehen tuloista riippuvaisia perheessä. Kahden ensimmäisen viikon aikana heidän pitäisi olla, saksalainen kollega totesi, että miehet voivat ottaa tämän loman myöhemminkin. Mutta ei kun ei. Ensimmäisen kahden viikon aikana oppii vaihtamaan vaipat ja panemaan lapsen sänkyyn nukkumaan tai kylvämään lapsen. Mies, isien täytyy silloin olla paikalla. Mulla syntyy malli siitä, että lap, äidit ovat hoitamisesta vastuussa ja miehet eivät mitään opi. Se on myös syrjivää. Olen saanut paljon sähköpostia nuorilta isiltä, jotka tukevat isyyslomaa yhtenä vaihtoehtona, koska heidän mielestään on äärimmäisen syrjivää, että heidät pidetään poissa lasten parista ensimmäisenä viikkoina. SD-ryhmää niin, kristillisdemokraatit ennen kaikkea menetys, menettelytapaa perustelut, että ei isyysulma auttaisi, mutta olen samaa Eestilalan kanssa siitä, että tämä pitäisi olla yksi paketti mutta totta kai isyyslomasta täytyy tulla vaihtoehtoja, täytyy miettiä, miten se to, to, toteutetaan, kuten Lauva Lorentons, jos komissio voisi luvatakin direktiiviä erikseen isyyslomasta, olisi aika tyytyväinen. Mutta herra Ando ja Rova Redding ovat sanoneet, että eivät mitään suunnittele tähän suuntaan. No, me olemme kaikki läsnä. Joo, olemme myös ikävä kyllä tietoisia siitä, että meillä ei ole mitään lainsäädäntöä aloiteoikeuttakaan. Siksi kovasti suosittelisin, että kaikki syysloman puolesta olevat oli muuta mikä tahansa äänestävät tämän puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Ruan Zaporska. Ja vähän tiedoksi kuusi on vielä puhujalistalla. Ensi kertaa siis Ruan Zaporskaa nechcem sa opakovať, čo hovorili už moje kolegyne, len niekoľko poznámok. Niin, täällä on jo paljon sanottu aikaisemmissa puheenvuoroissa, mutta pari lisäkommenttia. Minä uskon, että kun aloitimme keskustelut tämän direktiivin tiimalta, niin se isyysloma tuli tähän mukaan, niin avattiin Pandoran lipas ja nyt keskustelu enää voida lopettaa. On valitettavaa, että joudun myöntämään, että tämän päivän keskustelu ei kovin paljon poikkea siitä, jonka kävimme viime vuoden keväällä. Eli ennen kaikkea meidän pitäisi nyt pitäytyä tämän aiheen otsikkoon. Nimittäin se, mikä on direktiivin otsikko, ettei ruveta ottamaan mukaan mitään uusia aiheita. Meidän täytyy keskittyä ensinnäkin naisiin, jotka tarvitsevat suojakseen direktiivin, joka nyt ei ole tyydyttävä. Ei puhuta mistään kahdesta viikosta, vaan 14 viikosta. Pitäisi auttaa näitä naisia ja parantaa heidän tilannettaan. Minä uskon, että ei sen paremmin komissio kuin neuvostokaan, ei sitten puheenjohtajavaltiokaan oli sitten Ruotsi tai Espanja, oli oikein selvillä siitä, mitä direktiivissä pitäisi olla. Me olemme kuulleet, olemme tänään me kuulimme Espanjan ministeriä, mutta eh, minun, minun ymmärrykseni ei kovinkaan paljon kasvanut sen perusteella, mitä hän sanoi. Me olemme korostaneet tasa-arvoa. Me arvostimme kovasti herra Taravellan mietintöä. Meillä on Barcelonan kriteerit, vuosituhat tavoitteet ja niin päin pois. Täällä viitattiin myös näihin eri aloihin, mutta minusta vaikuttaa siltä, että tämä Tätä direktiiviä on aivan mahdoton soveltaa jäsenvaltioissa. Toisin sanoen, nyt vaarana on eriarvoisuus palkoissa. Näin kävi vuosikymmeniä jo sitten samalla tavalla – Totta kai miehetkin voivat oppia hoitamaan pientä lasta, vaikkakaan eivät nyt ehkä ole läsnä ensimmäisten kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen. Riippumatta siitä, onko heillä ollut loma vai ei. Rouva Ovir ja sitten Figueredo. Rouva Ovir. Tänään proua esinäinen. Kõigepealt tahaks õiendada ühe väikese ebatäpsuse. Kiitos. Haluaisin tässä nyt vähän oikeasta erästä asiaa. Liberaalit eivät ole estäneet tämän hankkeen edistymistä, mutta loppuäänestyksessä annettiin asiakirja, jossa oli ristiriitaisia ajatuksia ja sen takia loppuäänestys oli mitä oli. Me puolamme tämän tyyppisten direktiivien hyväksymisen, hyväksymistä ja myös sitä, että äitiyslomaa pidennettäisiin vähintään 20 viikon pituisiksi, niin kuin edustaja Estrella ehdotti. Mielestämme on myös hyvä, että otetaan isyysloma samaan direktiivin mukana, ainakin ne alle jäsenet, jotka ovat mukana naisten valiokunnassa – suoraan sanoen on nyt myönnettävä, että poliittisessa ryhmässä ei ole lopuista päätöstä tehty, mutta äitiys ja isyys lomaavat saman kolikon kaksi puolta. Miksi nyt jäädä odottamaan vielä kaksi-kolme vuotta ennen kuin saamme direktiivin, jossa olisi vain muutama sana siitä, että miehet ovat oikeutettuja isyyslomaan. Mutta kuitenkin juridiselta kannalta isyysloma ei ole vanhempainloma. Vanhempainloma on vaihtoehtoinen, josta voi käyttää isä tai äiti. Tänään puhumme taas sellaista lomasta, jota voi käyttää äiti ja toisaalta isä. Minä en juristina kannata pakollista isyyslomaa, mutta kuitenkin haluamme palkaisen isyysloman, jonka käytöstä isä voi päättää, riippuen siitä, haluaako hän huolehtia lapsistaan vai ei. Tämä on siis ihan eri asia. Ainoastaan jos asia katsotaan tältä kannalta, niin voimme päästä siihen tavoitteeseen, josta jo 50 vuotta puhuttu EU:ssa, että päästäisiin tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin. Pelkän neuvosto ei tätä tue. Minut on tänne Viron kansa valinnut, eikä hallitus. Neuvosto koostuu hallitusten edustajista. Jos emme halua, että Euroopan unioni etääntyy kansalaista ja siitä tulee pelkkä kumileimasin, meidän pitäisi jatkaa työtä ja saada neuvosto vakuutettua siitä, että olemme lähteneet oikealle tielle. Eli pakollinen palkallinen isyysloma, jos isä haluaa tätä käyttää. Jotkut kritisoivat sitä, että täällä kiellettäisiin yötyö isiltä ja niin poispäin, mutta eihän tämä ole oikein. Teidän pitäisi lukea tämä teksti paremmin. Eikö muuta? Kiitos Roa Figueredo. Sitten Bauer ja muistakaa myös, mitä kello on. <clears throat> Obrigada, signore president. Kiitokset puheenjohtaja. Tällä on nyt kommentoitu varsin paljon mutta haluaisin ottaa vielä kolmisen kohtaa esiin. Ensinnäkin meillä kaikilla on oikeus esittää ehdotuksia, tarkistuksia. Ja parlamentilla on oikeus olla luopumatta tarkistuksista tai niiden esittämisestä ehdottamisesta Eh, tarkistukset, jotka parantavat tätä eh, mietintöä. Meillä on siis mahdollisuus säätää itse näistä asioista. Täällä on nyt esitetty koko joukko argumentteja. No mitä nyt tulee sitten tähän isyyslomaan, niin sehän on vain kolikoon toinen puoli, kun toisella puolella on tämä äitiysloma. Ja periaatteessa tässä nyt halutaan syntyvyyden lisäämistä. Eli lapsia on vain liian vähän, lapsia syntyy liian vähän. Mutta kun sitten konkretisoimme ja luomme ehtoja isyys- ja äitiyslomalle syntyvyyden parantamiseksi, päädymme tämänlaisiin keskusteluihin. Ja siksi riippumatta mielipideeroista, tämä on nyt se hetki, jossa voimme parantaa laatua. Edustaja Estrella on omassa mietinnössään viitannut joihinkin seikkoihin, jotka itse asiassa johtaisivat takapakkiin täytyy muistaa viime lainsäädäntökaudella komission tekemät aloitteet. Minä muistan myös, että me valiokunnassa käsittelimme asioita ja hyväksyimme joitain asioita, ja nyt yhtäkkiä niitä ei ole otettu enää mukaan tässä mietinnössä. Viittasin itse asiassa edustaja Lulinkiin, mutta hän jo lähti täältä. Haluaisin vielä korostaa, että rouva Estrella on itse asiassa muuttanut omaa mietintöään, ja hän on muuttanut mietintöään sillä tavoin, että hän on hän on ö, ottanut mukaan uusia tarkistuksia, eli se mitä Lulling sanoi, ettei tähän ole puututtu, niin se on väärä väittämä. No, haluan tehdä selväksi, että tässä on todellakin esitetty tarkistuksia, jotka tulisi huomioida mietinnössä. Minä en puhunut tästä 24 tunnista, ehdotin ensin 22 viikkoa, nyt sitten onkin 20 viikkoa ilmeisesti se, mistä on sovittu. No joka tapauksessa se on kaikkein vähimmäisvaatimus. Me puolustamme isyyslomaa jo mainituista syistä ja hyväksymme tämän mietinnön aivan yleisesti ottaen haluan toistaa, että täältä on nyt vedetty pois sellaisia tarkistuksia, jotka me, josta me, jotka me hyväksymme. Rova Bauer. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä keskustelusta, joka käytiin muistaakseni noin vuosi sitten. Tuolloin komissio sanoi, että vuoden loppuun, eli viime vuoden loppuun mennessä oli tarkoitus tehdä ehdotus koskien isyyslomaa. Muistan oikein hyvin, että sanoin silloin, että kaikista parasta olisi, jos saisimme nämä kolme ehdotusta eteemme. Ja sitten kerron uusille kollegoille, että isyysloma-ehdotusta ei komissiolta saatu tähän eteemme sen takia, että Estrella otti sen mukaan tähän työturvallisuusasiaan ja siksi komissio nyt odottelee, että tämä asia saataisiin loppuun käsiteltyä. Ja sekin pitää nyt ymmärtää, että tämä ehdotus nykymuodossaan on todennäköisesti mahdoton panna täytäntöön ja tämä on todella harmi, sillä me voisimme saada tämän koko asian käsitelty ja olisimme voineet tehdä enemmän naisten äitien hyväksi kuin mitä olemme tehneet. Sitten vielä yksi seikka. Minusta on nyt ihan väärin se, mitä Rovastrana sanoi, eli että vanhempain loma ei olisi palkallinen. En tunne mitään maata, ehkä sellainen maankin on olemassa, mutta en tiedä mitään sellaista vanhempain lomaa, josta maksaisi palkkaa kaikista, myös sellaista, jota ei voida siirtää toiselle vanhemmalle, lomista maksetaan kyllä. Eli on todella harmi, että tässä on näin käynyt. Tämä asia nyt jumittuu neuvostoon aivan niin kuin työaikadirektiivikin. Kiitos. Kiitos Ova Bauer. Nyt olen pahoillani, mutta nyt on sanottava, että täällä on vielä joukko kollegoja, jotka olivat osallistua keskusteluun. Meillä valitettavasti ei ole aikaa. Olen pahoillani tästä. Sen se olen erittäin iloinen, että kävimme kiintoisaa keskustelua tärkeästä kysymyksestä, eli kiitos kaikille osallistuneille. Meillä nyt ehkä muutama minuutti aikaa on niin, että saamme jo muutaman kommentin vielä obrigada. Agradeço o Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää kaikkia tästä vilkkaasta keskustelusta. Kiitos tulkelle tästä lisäajasta. No niin, yhteenvetona, tai oikeastaan lisäisin seuraavaa. Mielestäni on välttämätöntä huomata, että tässä on tapahtunut liika erottamista eri kannoissa, että saataisiin aika jonkinlainen sopuratkaisu. Minä olen liikkunut kannoissani, jotta saataisiin aikaan yhteisymmärrys. Minä olen tehnyt myönnytyksiä verrattuna alkuperäisiin kantoihini. Olen huomannut, että myös kansanpuolueen ryhmässä niin tällaista halukkuutta ei siellä enää ei ole. En ole minkäänlaista liikahdusta nähnyt heidän kannoissaan toisin kuin muissa ryhmissä. Haluaisin kuitenkin jättää teille mietittäväksi pari kysymystä. Miksi komissio päätti, että artikla 141 otetaan oikeusperustaksi? Ja tähän liittyen toinen kysymys. Miksi me tuemme sitä ajatusta, siis miksi me sanomme, että meidän valiokuntamme, eikä työllisyysvaliokunta on toimivaltainen valiokunta. Me olemme toimivaltaisia siitä syystä, että meillä on oikeusperustana 141 artiklaa. Vielä yksi kysymys mietittäväksi. Robert Bauerkin voi miettiä tätä, hän erityisesti. Haluaisin tietää, minkälaista palkkaa on ajateltu sitten sille vanhempainlomalle, josta työmarkkinaosapuolet sopivat. Mistä he sopivat? Haluaisin tietää, onko yksikään mies valmis luopumaan palkastaan, että olisi kotona, auttaisi lastenhoidossa. Vielä yksi tärkeä kysymys. Me olemme aina hyvin johdonmukaisesti halunneet torjua kaikenlaista syrjintää. Tavallaan myös me syrjimme miehiä, jos me pidämme heidät pois kotiaskareista. Heillä pitäisi olla tällainen oikeus seurata synnytystä, olla läsnä, kun lapset varttuvat. Aivan yhtä lailla heillä on oikeus kuin naisillakin. Totta kai meillä on äitiyslomaa sitäkin varten, että äidit voivat toipua synnytyksen jälkeen, mutta muuten hoito pitäisi jakaa äitien esiä kesken tasaisesti. Se on oikeastaan toivottavaa myös perheen tasapainon kannalta. Entäpä sitten nämä raha-asiat? No siitä voidaan sanoa paljonkin. Sanotaan, että rahaa kyllä löytyy aina kaikkeen, mutta sitten olennaisena asioina ei riitäkään asia, rahaa. Ehkä todellakin halutaan rahaa käytettäväksi perhe-elämän tasapainottamiseksi. Tässä täytyy olla sitten myös johdonmukaisia puheissa ja teoissa. Ehkä tämä raha pitäisi käyttää sosiaalisiin asioihin, esimerkiksi lääkäreihin. Loppujen lopuksi enää ei sitten perheisiin pannakaan rahaa. Ja sitten syntyy psykologisia, psykologisia ongelmia tai muita ongelmia. Eli kun perhe-elämän tasapainoon ei panna rahaa, niin sitten joudutaan käymään lääkärillä tai psykologin luona. 122 tarkistus kannattaa esille. Rova Garcia Perez on sen tehnyt. Mielestäni se on erittäin tärkeä tarkistus. Nimittäin se auttaa meitä selvitymään monista ongelmista. Minä menisin pidemmällekin kuin Rova Klassin 123. No oikeastaan ne ovat identtiset. 122 oikeastaan parempi kuin 123. Ehkä tätä voitaisiin miettiä. Voi olla, että siinä löytyy keino päästä tästä umpikujasta, joihin, johon nyt on päästy. Kun aika ei ole, niin enpä sano sen enempää. Kiitoksia Rouva Estrella. Kiitos kaikille kollegoille vilkkaasta keskustelusta. Minä toivon, että mekin osoitamme kunnioitusta toinen toisillemme, vaikka olemme eri mieltä keskusteluhan tärkeää on, että me kuuntelemme toisiamme. Rova Estrella, kiitokset, kiitos myös kollegoilla mielenkiintoista iltapäivästä ja lämpimät kiitokset tulkeille, jotka hekin antavat meille hiukkasen lisää minuutteja. Kiitos tältä päivältä. Koordinaattorit tapaavat huomenna kello yhdeksän. Kiitos.